Ehm, Hyvät kollegat, hyvää huomenta uudestaan kaikille. Ehdotan, että käynnistämme kokoustyöskentelyn kohdassa 10 esityslistan mukaisesti. Jos ymmärrän oikein valmistelijasta Ule Kristensenistä, että hän haluaa esitellä meille kompromissitarkistusten käsittelyä, kun on kyse EUn yritysten hallinnoinnin ja ohjausjärjestelmää koskevaa kehyksestä. Hän ei ole paikallamme, mutta sosialistiryhmän koordinaattori korvaa hänet erittäin ansiokkaasti. Edustaja Serkas, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensiksikin haluan pyytää anteeksi valmistelijan puolesta. Hän on erittäin tärkeässä kokouksessa Afrikan maassa, eikä hän voinut millään tavoin voinut muuttaa lentosuunnitelmaa ollakseen täällä kanssamme tänään. Hän on jättänyt minulle viestin siitä, miten neuvottelut etenevät. Ja jos ymmärsin oikein, niin, niin ne su- sujuvat ihan asianmukaisesti. Keskustelujen timing. Öö, Strasbourgissa oli ihan hyvä, se perustuu siihen ja kai koko viikon ajan hän oli valmis <clears throat> käsittelemään kaikki kompromissit ja hyväksymään kompromissit mahdollisuuksien mukaan. Tässä on lähestytty hyvin suuresti asioita. Meillä oli 71 tarkistusta, 53 niistä on jo kompromissitarkistuksissa, jotka valmistelija on käsitellyt, nämä 18 jäljellä jäävää, joista suurin osa varmasti kohdistuvat johdantoosiin, joissa oli suurimmat vaikeudet kompromissikysymyksissä oli niin kuin usein eh, kompromisseissa tasapaino kysymykset, jossa oli kaikki äärinäkemykset, erilaiset näkemykset informoinnista, kuulemisesta, työntekijöiden osallistumisesta – ja miten korporatiivisesti hallinnoidaan ja myös sosiaaliset vaikutukset ja välitystuomioistuimet, välitysmenettelyt ja sitten mikä ero oli alkuperäisen hankkeen kanssa, tämän esittelijän kanssa ja miten se sitten muuttui kompromissien myötä. Hän oli hyvinkin joustava tässä omassa lähestymistavassaan ja hän itse sisällytti sinne paljon elementtejä unohtamatta kuitenkaan kompromissihenkeä. Kompromissit ovat selkeitä, ne ovat ka- mahdollisimman avoimia, jotta voidaan helpottaa suhteita työnantaja- ja työntekijäpuolella, jotta nämä suhteet olisivat mahdollisimman tuottavia. Meidän täytyy ajatella myös talouden hallinnointia. Ei ole kyse vain siitä, että hyötyy yritys, vaan työntekijöidenkin pitäisi hyötyä tästä. Me haluamme tuottavampaa kulttuuria. Tämä osallistuvuus, oma osallistuminen on ollut hyödyllistä kummallekin osapuolelle. Mutta totta kai on vielä jotakin ongelmallisia elementtejä joissakin tarkistuksissa. Kaksi kompromissitarkistusta H, G ja L ovat on, ainakin toistaiseksi niistä on päästy aika rauhanomaiseen ratkaisuun. Katsotaan niitä tuonnempana. Sitten on, on yksi ongelma tulee tähän talouden hallinnointiin yritystasolla, ainakin jos ajatellaan esitteli ensimmäistä lähestymistapaa, että sen pitäisi olla pakollista koko yrityksessä yritystasolla. Hän on laatinut tästä kompromissi, jossa hän hyväksyy sen ajatuksen, että erotellaan pienet ja suuret ja keskisuuret yritykset Eli tämä olisi pakollinen tämä talouden hallinnointi suurille yrityksille. Tämä malli olisi jollain tavalla pakollinen, mutta vain suurille yrityksille. Toinen, tämä oli viimeinen asia, hyvä puheenjohtaja, on kompromissi L. Siinäkin on nähty paljon vaivaa, jotta kannat lähentyisivät. Se on hyvin tärkeää, jos ajatellaan rahallista osallistumista. Jos te ajattelette Ule Kristensenin laatimia tarkistuksia, tulette näkemään, että hän on ollut erittäin varovainen siinä, että nämä uudet palkkausmuodot eh, eh, olisivat sillä tavoin, että, siitä, eh, että ne olisivat järkiperäisesti mm, laadittuja, että ne eivät ei se ole pelkästään instrumentti, vain kannustaakseen työntekijöitä parempaan tuottavuuteen, mm, mutta siinä ei myöskään ihan kokonaan korvata sitä, mikä, sitä käsitettä, mikä on palkka, palkkatyöntekijä. Meillähän on uusia lukuja tässä, meidän, kun ajattelemme palkkauksen jako, jakautumista. Tässä on hyvä perusta, jossa palkansaajat voivat itse säädellä omissa maissa – lakisääteisesti tai työmarkkinaosapuolten välillä tämän asian, mutta Tämä on yksi uusi toimenpide. Tässä oli näin suurin piirtein tärkeimmät ja ongelmallisimmat kompromissitarkistukset. Edustaja on sanonut, että hän on vieläkin hyvin avoin keskustelemaan ja hienosäätämään vielä lopuksi näitä tarkistuksia, koska tämä on asiakirja, josta kaikki ryhmät, johon kaikki ryhmät ovat sitoutuneet ja se varmasti hyödyttää kaikkia. Ja silloin näiden kompromissienkin pitäisi hyödyttää kaikkia, mutta jokaisen täytyisi ehkä tehdä pieniä uhrauksia ja nähdä vielä vähän vaivaa, että päädymme päädy päädymme hyvään lopputulokseen. Kiitos paljon. Onko tästä puheenvuoropyyntöjä, Rova Harkin? Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä tässä korvaan Philip de Backen, joka on ulkomailla kongressi, kongressia varten. Haluaisin ensiksi kiittää esittelijä kompromissitarkastuksesta sekä hedelmästä yhteistyötä. Öm, kollegani kuitenkin uskoo, että joitakin muutoksia tarvitaan. Ensinnäkin pitäisi erottaa yritysten hallinnointi ja yritysten vastuu. Tämä erotus pitäisi tehdä kompromississa A. Toiseksi kollegani on sitä mieltä, että ei voida soveltaa kaikkiin samaa lähestymistapaa. Eri maissa on erilaisia kulttuureja ja meidän ei tässä pitäisi ottaa, ottaa sellaisia kompromissideissa olevia esimerkkejä, kuten yhteistoiminta. Julkisesti noteeratut pörssiyhtiöt ja muut ja finanssiyritykset ja muut sekä, sekä isot yritykset ja pk-yritykset. Tässä viittaan siis kompromissiin J, näidenkin välillä pitäisi tehdä ero. Lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota olemassa oleviin suosituksiin ja yritysten hallinnointisääntöihin, joita on jo olemassa jäsenvaltioissa. Ja viimeisenä keinona pitäisi käyttää oikeudellisesti tai ottaa huomioon oikeudellisesti sitovia sääntöjä. Toivon, että voimme tehdä kaikkien kesken hyvää yhteistyötä, jotta voimme saada kompromissitarkistukset päätökseen. Kiitos. Edustaja Mann, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Kiitos. Herra Christensen on yksi niistä kollegoista, jotka ovat valmiita tekemään kompromisseja, eli tämä on hyvä pohja työlle. Haluaisin muistuttaa, että hänen mietintönsä joustoturvasta, sen parissahan me saimme hyvän kompromissin aikaiseksi. Ja sitten tämä CSR-teema, sehän ei ole meidän, meidän päätoimi tämä yhteiskuntavastuu, sehän ei ole meidän toimivallassamme, me annamme siitä vain lausunnomme. lausunnon. Meillä oli tästä kaksi mietintöä aikaisemmin ja, ja silloin an, annoimme, ö, annoimme selkeän kannan siitä, että tämä pitäisi jäädä vapaaehtoiseksi. Kun käsittelemme tässä näitä sitovia sääntöjä, niin mitä tarkoittaa tässä pakko tämä tarkoittaa sitä, että sääntelisimme yrityksiä. Tietysti voisimme sanoa, että isot yritykset pitää pakottaa tekemään näin ja pieniä ei, mutta ei tämäkään ole oikea tie. Meidän pitäisi tiedottaa tästä ja, ja, ja tietysti voidaan sanoa, että työntekijöiden pitäisi ö, osallistua paremmin. Meillä, meidän pitää meidän pitää tukea yrityksiä, jotta, jotta ne voivat myös parantaa imagoaan vastuullisella toiminnalla. Me voimme näin, mm, näin niin sanotusti tartuttaa yrityksiin tämän idean. Esimerkiksi PK-yrityksissä tilanne on aivan erilainen. Tämä, esimerkiksi tämä, rapo, tämä laaja raportointijärjestelmä ei, sitä ei voida, voida hyväksyä, sillä näin voitaisiin sanoa, että pitää saavuttaa tietty määrä pisteitä, jotta myös PK-yritykset päätevät tähän, tämän järjestelmän piiriin. Eli jos, jos otamme tällaisia pakollisia säännöksiä mukaan, me, se toimii kyllä ö, vahingollisesti tämä pääajatus, eli että otetaan tällaisia pakkosäännöksiä taas mukaan, jotka ovat jo aikaisemmin epäonnistuneet. Me emmehän, emmehän, eihän komissiokaan ole tähän ollut tyytyväinen aikaisemmin. Emme voi toimia näin. Meidän pitää toimia kestävästi. Eli meidän pitää tuottaa päätöksiä, jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä. Eli meidän pitää tästä Oulen kanssa vielä keskustella. Kollega Harkin jo huomautti tästä, että nämä seikat ovat meille olennaisia. Tietysti voimme pitää tällaisen taisteluäänestyksen, mutta tähän mennessä me olemme aina saaneet aikaiseksi hyviä kompromisseja. Ja toivottavasti emme joudu tällaiseen tilanteeseen, jossa meidän pitää tapella keskenämme. Vapaaehtoisuus on, on tärkeä elementti eikä mikään, ö, mikään sivuseikka. Ja vapaaehtoisilla säännöillä saamme varmasti enemmän aikaiseksi, jos voimme saada tällaisen vapaaehtoisen järjestelmän pohja, aikaiseksi, niin voimme kyllä tätä Kristensenin mietintöä loppujen lopuksi tukea. Kiitos. Minä haluaisin itsekin käyttää puheenvuoron tästä kohdasta. Edustaja Thomas Mann juuri äsken mainitsi argumentin ennakkotapauksesta Monsieur Mathieu mietinnöstä. Minä haluan vähän palauttaa teidän että muutamia asioita tässä valiokunnassa, kun keskustelimme lausunnon antamisesta ja tämä keskustelu avattiin uudestaan tästä pakko, minkälainen, mikä on tämä yhteiskuntavastuu ja että tämä on pakollista tämä taloudenohjaus. Äh, äh, herra edustaja Thomas Mann onnittelee meitä siitä, että me voisi asettaa myös tällaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, että koska siellä on, ei ole laitettu automaattisesti sanktioita Ehkä nämä ovat vähän tällaisia vääristyneitä olosuhteita, joissa voidaan saada kuitenkin joitakin tuloksia. Sen jälkeen voidaan todeta, että kun on kyseessä vapaaehtoisista määräyksistä. Meillähän on Lissabonin strategia käytettävissä näistä vapaaehtoisuudesta ja voimme myös koordinoida. Ja mehän näemme, mitä tuloksia se tarjoaa. Jos me haluamme edetä, meidän täytyy todella mennä eteenpäin edustaja Mann sanoo, että, että tästä on puhuttu, ei ole mitään syytä palata siihen uudestaan. Kyllä, minun mielestäni, koska usein on puhuttu olemassa olevista epätasapainoista emussa, kyllä siihen pitää palata. Joskus on puhuttu myös transaktioverosta ja mekin olemme siihen palanneet useampaan otteeseen. Pitkään puhuttiin eurobondeista, ei se ollut mahdollista ja nyt se ehkä tuleekin mahdolliseksi. Eli joskus nämä äh, tilanneyhteydet muuttuvat ja meidänkin pitää muuttaa ja muuttua. Ja ehkä me elämme nyt sellaista aikakautta, mitä me nyt emme, emme ole oppineet tästä kriisistä, niin silloin on kyse tästä yritysten hallinnoinnista edustaja Mann käyttää yhtä argumenttia, joka on minulle kovin tärkeä, myös esittelijä tähän viittasi ajatus siitä, että ehkä pitää voida erottaa yritysten keskellä yksi, ne pitäisi erottaa toisistaan eikä laittaa kaikkia yhteen pussiin. Meidän pitää tehdä työtä. Laatikaamme kompromissi, jossa voitaisiin ehdottaa kahden tyyppistä joustavuutta. Kyllähän se on meille mahdollista lainsäätäjinä. Meillä pitäisi olla jonkinlainen kynnys, jonka myötä tämä pakollisuus joissakin tilanteissa joidenkin määräysten mukaan olisi sovellettavissa mutta se silloin pakottaisi suuren ryhmittymän siihen. En minä, miten, miten jollakin suurella ryhmittymällä ei olisi mitään intressiä mukaan toteuttaa sitä sitten aikataulukysymykset vähittäisestä toteuttamisesta tämän tyyppiselle määräykselle. Viimeinen asia. Minä äh, kuuntelin aika huvittuneena, no en tiedä voiko sanoa olevansa huvittunut, kun katsoo tämän päivän markkinatilannetta, kun katsotaan äh, Société Générale yritystä ja sen osakkeita. Sehän on hyvin tunnettu yritys Ranskassa. Se on saanut paljon huonompia tuloksia kuin mitä oli ennakoitu. He ilmoittivat samanaikaisesti, että näin ollen ei anneta mitään ei mitään bonuksia jaeta tältä vuodelta. Ja kyllähän tämä olisi pitänyt myöskin heijastua markkinoille ja ehkä noin myönteisenä merkkinä merkkinä. Lainsäätäjinä me emme saa tuntea olevamme kädet sidottuina tällaisissa tilanteissa. Hyvä hallinnointihan on silloin, kun olemme juuri vaihtoehtoisella tyylillä kokeilleet jotakin ja ottaa opiksemme siitä ja saattaa joku, jotkut määräykset pakollisiksi, jotta todellakin se, sillä olisi niitä vaikutuksia, joita me toivomme. Edustaja Kreutzmann on pyytänyt puheenvuoron listalle nyt suljen sitten tämän listan Kreutzmann ja sen jälkeen vielä esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen nyt yllättynyt, miten te tulkitsette neutraaliutta puheenjohtajana tai loukkaatte sitä, kun puututte keskusteluun näin vahvasti. Me puhumme joka päivä siitä, miten voimme parantaa pk-yritysten asemaa. Meillä on tämä interparlamenttien välinen ryhmä muun muassa. Luulenpa, että te ette tiedä ollenkaan, mitä, että minkälaisia kustannuksia tällainen mietintö voi aiheuttaa. Isot yritykset, kuten BASF, sertifioi, antavat itselleen sertifikaatin ja, ja isot yritykset voivat kansainvälisesti ähm, kerätä tällaisia sertif- sertifikaatteja ja niiden pitää sitten raportoida. Tässä, tässä me puhumme esimerkiksi tilinpäätöksistä. Nämä säännökset ovat sinänsä tietysti ähm, paikassa, paikallaan, mutta jos me tässä mietinnössä puhumme tällaisesta raportista, sitä ei voida perustella Tämä kaikki säännökset aiheuttavat kustannuksia. Voin kertoa, mitä, mitä tällaisessa tapauksessa kävisi tätä, tämä iso yritys, jonka mainitsitte, jos ne vapaaehtoisesti toimivat näin ja jos olette sitä mieltä, että tämä pitäisi kansallisella tasolla ö, säännellä, niin ranskalaisethan ovat aina tehneet näin. Ja sitten jos ajatellaan, ajatellaan että tämä asia pitää säännellä EUn tasolla, niin en kyllä ole samaa mieltä. Tässä tuen kollega Mannia. Meidän pitää nyt esittää että tässä kysymys, minkälaisia rajoja, mikä raja on ison ja pienen yrityksen välillä? Teidän pitää nyt huomata, että raportointivelvollisuudet aiheuttavat lisäkustannuksia ja teidän pitää huomata, että nämä kustannukset ovat pois voitosta ja, ja tässä finanssikriisissä me menemme tässä edelleen taantuman suuntaan ja talouden pyörät hidastuvat, jos asetamme tällaisia lisäraportointivaatimuksia ja lisäkustannuksia. Ja sitten vielä lisäksi eurooppalaiset yritykset ovat kansainvälisen kilpailun tilanteessa. Euroopan sisällä voimme tietysti luoda yhdenvertaiset mahdollisuudet, mutta, mutta tässä ei ole kyse pelkästään jostain viiden euron kustannuksesta, monet yritykset ovat kansainvälisiä. Jos niiden pitää esimerkiksi raportoida ympäristövaatimuksen, niiden pitää tehdä se kansainvälisesti. Tämähän olisi sinänsä ongelmallista, ongelmatonta, mutta kun mietimme, että nämä yritykset toimivat kansainvälisesti, kustannukset ovat valtavia. Kreutzmann, Edustaja Kreutzmann, en keskeyttänyt teitä, mutta haluaisin kuitenkin to, olisin kuitenkin toivonut, että te kun te kyseenalaistatte minun puheenjohtajuuden, olisin kuitenkin toivonut, että minun puolueettomuuteni, ei, ei, te kyllä, te minun mielestäni hyökkäsitte minua kohtaan, minä vaadin oikeutta vastata kun harjoitan puheenjohtajuutta tässä valiokunnassa, minun pitää taata kaikille puolueryhmille yhtäläiset puheajat ja, ja minun pitää valvoa myös, että työt sujuvat hyvässä hengessä, mutta ei se tarkoita sitä, että minäkin voisin myös olla puhujana, puhe, puhuja listalla kesku, osallistua keskusteluun ja siinä mielessä minä ehdotin nämä. Minä puhuin sosialistipuolueen ryhmän edustajana, enkä tämä valiokunnan puheenjohtajana, jos te olette sitä mieltä, että minä en voi puheenjohtajana puhua, niin sitten meillä on tämmöinen peria ajattelinen eh, ristiriita tai eh, epäsopu tässä. Ja eh, kyllä, että sitten varmastikaan toivoa, että EPPn edustajakaan niin ei valiokunnan puheenjohtajana voi sanoa mitään. Tämä välikohtaus on toivottavasti nyt ohi. Minä olen erittäin lojaali kaikkia ja jäseniä kohtaan ja ainakin se on minun tavoitteeni on aina ollut ja tulee aina näin olemaan. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle ja näin ollen voimme sitten päättää keskustelun tästä kohdasta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin aloitan vastaamalla mahdollisimman ystävällisesti tietysti eh, edustaja Kreutzmannin ehdotuksiin. Minä haluaisin aloittaa sanomalla myös, että jotta tämä oli, kuvaisi tämän valiokunnan jäsenille hyvin tilannetta. Ihan ensinnä täällä olemme te, emme me tässä nyt ole teke, laatimassa lainsäädäntöä. Jos te olisitte lukeneet huolellisesti tämän tekstin ja, nämä, ja ja nämä tarkistukset, niin kyllä varmasti tämä keskustelu rajautuisi vain tekstiin ja tarkistukseen. Ei tässä ole mitään, ei tässä ole kyse mistään ideologista. Edustaja Kreutzmann, tämä teksti, se on vihreä kirja. Komissio on tehnyt kysymyksen työmarkkinaosapuolille työntekijöiden osallistumista yritysten hallinnointiin. Emme me tässä nyt harjoita mitään lainsäädäntöä. Ei ole kyse mistään direktiivistä, on kyse vain mm, työvaliokunnan tekemästä kysymyksestä. Onko hyvä vai eikö ole hyvä, että työntekijät voisivat osallistua? Jos me lähdemme nyt kysy yksityiskohtiin, niin sitten lähdemme liian pitkälle tekniselle tiette. Kreutzmann, kuuntelin teitä viisi minuuttia. Minä, minä puhuin äsken tässä äsken suurista ja pienistä yrityksistä. Hyvä Kreutzmann, jos te luette tämän tarkistuksen G, niin te näette, siinä on se teesi löydettävissä. Ei, ei teidän tarvitse tässä nyt hakea jotain sellaista, mitä on olemassa. Tarkistuksissa, kompromissitarkistuksissa nämä asiat tulevat hyvin esille. Siinä löytyy halua esittää komissiolle, mistä löytyy ra- ratkaisu. Eli täytyy tehdä ero pienten ja suurten yritysten kesken. Hän sanoi myös enemmän, että täytyy ottaa huomioon se, mitkä ovat eri sääntöjen tasot, jotka olevat osa, olemassa näissä yrityksissä käy, hyvät käytännössäännöt. Eh, eihän myöskään sano, että, ei ole, että on olemassa huono eurooppalaista lainsäädäntöä. Hän tukee hyvää lainsäädäntöä eh, tässä olisi mahdollisuus tietysti tehdä vain yksi lainsäädäntöpuitte, mutta hän sanoi, että jokainen maa saa kuitenkin hoitaa asiat hiukan omalla mallillaan. Mutta minä tässä lähennyn ehkä tässä Thomas Mannin näkemystä, joka on ollut paljon ystävällisempi kuin myös edustaja Harkino, joka esitti hyvin relevantteja argumentteja. Tässä on kyse mietintö, mietinnöstä, joka lähtisi toiselle valiokunnalle me tässä eletään nyt sellaisia eurooppalaisen historian hetkiä, että suuret suuryritykset, suuret rahoituslaitokset, jotka halusivat hyviä käytännesääntöjä, niin, niin voidaan todeta, että näitä hyviä käytännesääntöjä ei ole noudatettu Eh, yritykset, jotka ovat pörssiin listattuja, niin ovat lähteet systeemisten riskien tielle. Ja se on sitten vienyt EUn siihen tilanteeseen, missä se nyt on. Nyt on vähän liiallista pyytää, että nämä yritykset maan edujen nimissä tekisivät niin kuin te kaikki vaaditte. Mutta teillä Saksassa teillä on hyvä malli. Tulkaa Saksaan katsomaan, miten meillä on tehokas malli. Meillä on hyvät mallit, miten työntekijät järjestäytyvät, miten yritykset toimivat. Siellä on avoimuutta, läpinäkyvyyttä. Voimme sanoa tämän voimme myös sanoa, että tämä on myös sosialistinen vallankumous. Ei tämä ole, tämä on kristillisdemokraattinen vallankumous Saksassa. Se on vain suositus eurooppalaiselle tielle ja sillä tavalla saksalaiset haluavat parantaa tätä tilannetta ja päästä ulos kriisistä. Edustaja Kreutzmann, edustaja Maan, edustaja Harkin, minulla on ole Kristensenin mandaatti sanoa, että hän on tehnyt jo suunnattomasti työtä ja ollut erittäin joustava tämän tekstin suhteen. Hän on avoin kuuntelemaan lisää, mutta minä pyydän teiltäkin joustavuutta. Ei ole, emme voi tehdä kompromissia tämmöisten ääriesitysten myötä, ei sillä kirjoiteta historiaa eikä me emme voi enää tässä nyt tehdä eurooppalaista yritysmenetystarinaa tämän tyyppisillä argumenteilla. Sen takia äh, minä pyydän, että saksalaiset kollegat, kun he sanovat, katsokaa Saksaan, kyllähän me näen miten saksalaiset yritykset toimivat. Tämä minä nyt halusin tässä vaiheessa sanoa. Uh, Kiitos. Hyväksyntävaliokunnassa 5. ja sitten vastuuvaliokunnassa 20. joulukuuta, täysistunto hyväksyntä maaliskuussa. Nyt siirrymme äänestyksiin. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukana. Voitteko ilmaista, jos kortti on unohtunut? Niin, että sitten tiedämme ottaa teidät mukaan laskuihin. No niin, ensimmäinen mietintö on Karin Madellin mietintö, EUn työterveys- ja työturvallisuusstrategian väliarviointi. Ensimmäinen tarkistus, tarkistus on kompromissi B puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan Tarkistetaan 46. Uh, uh, Jos koneen kanssa on ongelmia, niin ilmoittakaa siitä. No selvä. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 18 vastaan hylätty. 47 raukeaa kompromissi D puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa tämä kompromissi D. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 31 puolesta. No eihän siellä ollut lähelläkään. <laughs> Neljä vastaääntä kummallista. Näin siellä peukaloita alaspäin ja ajattelin, että se olisi ollut täpärällä, mutta kompromissi D hyväksyttiin. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrytään kompromissiin G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan. Tarkistetaan Envi 8. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 15 vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tarkistetaan 58. The vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 16 puolesta 20 vastaan 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan se on hylätty. 61 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tarkistetaan 63. Äänestys alkaa. Vote is closed. 1818 that falls. No niin, se on hylätty. Se oli tasapeli 18-18. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 raukeaa. 67 puolesta. Vastaan. Äänestämme. Tarkistetaan 67. The vote is closed. Äänestys päättyy 19 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa 68. Se oli hyväksytty. Envi 31 raukeaa. Kompromissi H puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 on vedetty pois, 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrytään toiselle sivulle. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 on yhteen sopiva. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tarkistetaan 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. 84 suullisella tarkistuksella. Ää, se raukeaa. Uh, we only vote... Äänestämme pelkästään lisäyksestä ilman suullista tarkistusta. Eli vain tämä osa 84. Se on äänestyslistalla puolesta. Those against. Vastaan. No niin, tarkistetaan tämä osa 84. Äänestys alkaa. Herra Ori. Tämä on ihan selvä. Tässä onkin se suullisesta tarkistuksesta, jota me vastustamme tätä suullista tarkistusta emme äänestä siitä. Emme voi siis äänestää siitä. Eli siis me toivomme äänestävämme tekstistä ilman tätä suullista tarkistusta. Juuri yritin selkeyttää sitä ja selittää sitä, että niin kuin se nyt tällä äänestyslistassa on kirjattuna, 83 hyväksyttiin. Me emme äänestä suullisesta tarkistuksesta. Äänestämme pelkästään lisäyksestä – Eli suullinen tarkistus ei ole äänestyksessä mukana. Katsotaan tämä vielä. 84. Tarkistetaan se. Äänestys alkaa 84. The vote is closed. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 7 vastaan. Hyväksytty. 85 raukeaa, 86 on sopiva. 86 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 86. Äänestys alkaa. Seems to be okay, but people didn't... Näyttää olevan ihan kunnossa, mutta käsiä ei oikein noussut. Vote is closed. Äänestys päättyy. Minä äänestin itse väärin, mutta olkoon. Äänestys päättyy 25 puolesta, 11 vastaan, hyväksytty. 87. Äänestys alkaa. No, no, no niin, ei sitä koneella äänestetä. Olin hieman sekaisin, kun äänestin itse väärin. 87 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 88 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 88. Äänestys alkaa. Koordinaattori voisi minulle näyttää merkkiä sieltä. The vote is closed. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 19 vastaan, hylätty. 89 puolesta, vastaan, hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 90. Äänestys alkaa. 90. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 16 vastaan, hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 21 vastaan, hylätty. 92 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Y puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 18 raukeaa. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tarkistetaan 97. Äänestys alkaa. 97. Äänestys päättyy. 20 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan se on hylätty. 99 vedetty pois, 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 raukeaa, 103 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi. No niin, tarkistetaan. Yksi nolla kaksi, ei vaan ilmeisesti Puheenjohtaja teki virheen 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Melko varmasti se oli hylätty. No niin, aika selvin luvuin se hylättiin. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kompromissiin M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan Tarkistetaan. 116. Luulen, että se tuli hylätyksi, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 19 puolesta 15 vastaan hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 22 raukeaa. Envi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 132, se raukeaa 133 puolesta vastaan Tarkistetaan 133. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 15 vastaan hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää. Sama taisi olla, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. 134. Äänestys päättyy. 20 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan toinen osa 137. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta 23 vastaan hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 139 sopii 138 kanssa, jos se hyväksytään. Yes, but 138, 139. Niin, mutta 139. Okay, it doesn't say on the voting list. Sitä ei sanota äänestyslistalla. Niin, äänestyslista on tässä väärässä. 139 raukeaa. 140, mennään 144, joka on vedetty pois. 145 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 147 raukea, 148 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 150 puolesta vastaan, tarkistetaan 150. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 20 vastaan hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää. Haluan tarkistaa tämänkin. 151 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 15 vastaan hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 155 puolesta, vastaan, tarkistetaan 155, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 17 vastaan, hyväksytty. 156 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 6 raukeaa. Envi 30 puolesta vastaan tarkistetaan. Envi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta 22 vastaan hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. 160 äänestys alkaa. Joku ei vielä ole äänestänyt. No niin, äänestys päättyy. 20 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 162 on yhteensopiva edellisten kanssa puolesta vastaan tyhjää. Nähdäkseni se oli hylätty, mutta tarkistetaan. 162. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 21 vastaan, hylätty. Kompromissi S. Ja sellaista ei ole vielä, eli se täytyy ottaa kompromissin jälkeen vasta. Eli näin tehdään. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 168. Äänestys päättyy. 20 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 169 puolesta vastaan. Tarkistetaan varmaan sama tulos, mutta äänestetään. 169 äänestys alkaa. Vielä yksi pitäisi äänestää. Äänestys päättyy. 15 puolesta 22 vastaan 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171, 172 vedetty pois, 173 äänestetään siitä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan täytyy tarkistaa. 176 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 22 vastaan hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrytään 190 puolesta vastaan ty tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 93 puolesta vastaan. Pitää tarkistaa. 193 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 22 vastaan hylätty. 194 puolesta vastaan Tämäkin pitää tarkistaa pahoittelen. 194 äänestys alkaa. Vielä yksi ääni. Joku ei vielä ole äänestänyt. No niin, äänestys päättyy. Ei vaan 20 puolesta ja 17 vastaan hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 198 puolesta, eh, raukeaa 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt Tämä korvaa siis 63 ja nyt 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty 205 puolesta vastaan hylätty 206 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 vedetty pois, 219 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 219 äänestys alkaa. Luulin, että, luulisin, että se oli hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. 16 puolesta 21 vastaan hylätty. 220 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tarkistetaan. 234 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 21 vastaan hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 236 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa 236. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 15 vastaan hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 14 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty 2, 4, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 3 naisasioista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, äh, hylätty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista raukeaa Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisitoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi A puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 21 puolesta vastaan. Tarkistetaan 21. Äänestys alkaa. Vote. We've got 38 voting, is that right? Um, 20 in favour.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 Nytkään en pysty näkemään. Äänestys alkaa 32. Äänestys päättyy. Luulen, että se oli hyväksytty, mutta en ole varma. Ei, kyllä se on hylätty. 21 vastaääntä. 33 on sopiva puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 raukea. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, rauk- hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt äänestämme loppuäänestyksen mietinnöstä. Äänestys alkaa. Kaksi ei vielä ole äänestänyt. Vielä yksi puuttuu. No niin, äänestys päättyy. 36 puolesta, kaksi vastaan, Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Kovasta työstä. Oh, Right, the next vote is... Uh... No niin, ja sitten seuraava äänestys Sven Kiekolin mietintö Eurooppa-osuuskunnan säännöt henkilöedustuksen osalta.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 raukeaa sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri, ka, juri kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 raukeaa, 48 raukeaa, 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 50 raukeaa, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Juri 5 puolesta vastaan tyhjää, Juri viisi uudestaan vielä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Fem neljä raukeaa. Fem kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta. Vastaan nyt on vaikea nähdä mm, käsiä, kun ihmiset liikkuvat salissa. Voisitteko ehkä istuutua, olkaa hyvä, että voin nähdä kädet. Voisitte, voisitteko istuutua, olkaa hyvä. En pysty nyt näkemään, kun ihmiset nostavat kättä. Kiitos. Kompromissi H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 64 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 19 vastaan, eli hyväksytty. 65 on yhteensopivaa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 raukeaa, 67 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69. Tähän on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 ja 71 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Näyttää siltä, että se on hylätty, mutta tarkistetaan 70 ja 71 identtisiä. Tämä kyllä nyt on Natalvan hylätty, mutta odotetaan nyt tulosta. Äänestys siis päättyy. Kaksi puolesta ja 40 vastaan. Taisi olla peukut väärään suuntaan. Sitten kompromissi I puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 80 puolesta vastaan tyhjää tämän. Voisinko odottaa nyt, että ihmiset istuutuvat? En pysty näkemään käsiä. 80 puolesta vastaan Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa kohdasta 80. Äänestys päättyy. Ehkä voisitteko istuutua siihen asti, kun äänestys päättyy. Muuten en näe ihmisten käsiä, kun he niitä nostavat. Tämä häiritsee äänestystä. 41 puolesta ja 2 vastaan. Kompromissi K puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan, ty ja hyväksytty. Fem 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Fem 2 puolesta Fem 2 vielä uudestaan. Fem 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, siis hyväksytty korjaa. Neljä puolesta vastaan tyhjää Hy- hylätty viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kymmenen puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 raukeaa, eli siirrytään sitten 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi ääni liikaa sosialisteilta. Voisimmeko nyt päättää, kuka STstä ei äänestä, ja sitten aloitetaan uudelleen. 17 siis uudelleen. Äänestys alkaa. Kolme ääntä vielä puuttuu. Äänestys päättyy. 18 puolesta 23 vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, vastaan tyhjää hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan. Onneksi olkoon esittelijälle. Now we have the Cofferati. Ja nyt sitten Kofferatin mietintö, joka koskee siis maahanpääsyn ja oleskelun edellytyksiä kolmansien maiden kansalaisten kohdalla

14 ja 27 tulee kompromissin jälkeen, sillä niissä yritetään poistaa J siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 on raukea kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 ja 94 ei ole luvallisia. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 101 puolesta vastaan tyhjää raukeaa tai hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 105 ei ole luvallinen kompromissi N puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 sitten kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 ja 113, ne ei ole luvallisia. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satakuusikymmentäkaksi suullinen tarkistus. Sillä yritetään korvata artikla 3, 162 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tästä pyydetään tarkistusta. Äänestys alkaa kohdasta 162, tarkistuksesta 162. Äänestys päättyy. 23 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Kompromissi t puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 17 esittelijän suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta 34 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 34. Äänestys päättyy 25 puolesta 12 vastaan, eli hyväksytty 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 ja 40, 42 asti, otetaanko tämä yhtenä ryhmänä? Ei ole vastalauseita eli yhtenä ryhmänä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tämä on nyt epäselvä. 44 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 205 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten kompromissi B puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kaksi ei oteta äänestettäväksi. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 yhteensopio puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 raukeaa, 55 raukeaa, 56 raukeaa, 57 raukeaa. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan kompromissi C, äänestys alkaa. En nyt tässä nähnyt tulosta. Äänestys päättyy. Varmastikin tämä on hyväksytty. Äänestys päättyy. 41 puolesta ja kaksi vastaan. Melko selvä tulos. Kompromissi E puolesta. Varmasti kaikki väsyvät vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta. Eli tarkistetaan nyt sitten vielä kuusi. Kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa 24 puolesta, 19 vastaan, seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan vedetty pois. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan. 74 puolesta. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan 84 tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan Tämäkin tarkistetaan. 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 22 vastaan, eli tämä on hylätty. Hyvä, että tämä tarkistettiin. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta kolme vastaan ja yksi tyhjää. Onnittelut herra Koferaatille. Tämä olikin sitten kaikki äänestyksestä. Ja nyt sitten siirrymme Elisabeth Moran Chartierin mietintöön terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähemmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille, etenkin sähkömagneettiset kentät. Meillä on tässä muutama minuutti aikaa, että ihmiset voivat poistua salista ja sitten Rova Chartier, Moran Chartier voidaan kuulla. Ne, jotka eivät halua jäädä saliin, voisitteko poistua salista mahdollisimman nopeasti, jotta voimme jatkaa sitten keskustelua tästä tärkeästä mietinnöstä. Kiitos. No niin, aloitetaan tästä mietinnöstä, joka koskee sähkömagneettisia kenttiä. Voisitteko istuutua, olkaa hyvä. Kiitos. sähkömagniittiset kentät seuraavaksi. Voisitteko nyt istuutua, jotta rouva Moran Chartier voisi käyttää puheenvuoron? Elisabeth Moran Chartier, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon, kiitos hyvät kollegat. Nous sommes aujourd'hui tänä päivänä me työstämme We can't hear me. Emme nyt voi kuulla, mitä Moran Chartier tässä sanoo. Voisitteko nyt siirtyä salin ulkopuolelle keskustelemaan? Kiitos. Uh, Moran Chartier. Merci, Madame la Présidente. Kiitos uudemman kerran, rouva puheenjohtaja. Tänä päivänä me työstämme äärimmäisen tärkeää aihetta erittäin vaikeassa tilanteessa. Tärkeä, tärkeä aihe. Se koskettaa työntekijöiden terveyttä, jotka altistuvat sähkömagneettisille kentoille. Toistan, toistan, tässä on kyse työsarasta, jota me olemme nyt käsittelemässä tänä aamuna. On kyse työntekijöiden terveydestä. Kaikki ne työntekijät, kaikki se, mikä ei mitenkään aivan kirjaimellisesti koske työntekijöiden terveyttä, on suljettu pois tästä direktiivistä. Kaikki kommentit, jotka eivät siis kosketa työntekijöiden terveyttä, jotka, altistuvat, jotka eivät altistu sähkömagneettiselle kentälle, niin he, ne on suljettu pois tästä direktiivin sovellusalasta. toisen asia, me olemme erittäin vaikeassa, arkaluontaisessa tilanteessa, rouva puheenjohtaja. Te olette hyvin perehtyneet tähän asiakirjaan, koska meillähän on ollut direktiivi vuonna 2004, direktiivi työntekijöiden terveydestä, jotka altistuvat sähkömagneettisille kentille. Sitä ei voitu soveltaa, jos ei todella myös haluttu sulkea pois MRI-laitteiden käyttö, jotka ovat todella välttämättömiä terveydelle. Tässä vuoden 2004 direktiivissä ja sen soveltamisessa on nyt lähdetty, on jouduttu siihen, että sitä jouduttu lykkäämään aina eh, vuoteen 2012 huhtikuun viimeiseen päivään asti. Eli me olemme nyt siinä eh, aika, sillä aika tai aikajanalla, lykkäyksen aikajaksolla, eli direktiiviä lykätty vuodelle 2012. Minä nyt tässä muutamin sanoin yritän tehdä yhteenvetoa tilanteesta. Meillä on velvoite onnistua, kun laadimme tekstin, eli se pitäisi saada valmiiksi ennen 30. huhtikuuta 2012, ei haluta pudot, joutua samaan loukkuun, johon jouduttiin jo edellisen direktiivin kanssa – kun puhutaan lääketieteellisten laitteiden käytöstä työ, työssä, kuten on kyse emerilaitteista. Tilanne on nykyään seuraava. Euroopan unionin komissio on tehnyt pitkään työtä, kuullut eri osapuolia yhdessä eri osapuolten kanssa. On ihan pakko sanoa, että tämä hyvin syvältä luotava työ on vienyt jonkun verran aikaa ja tämä direktiivi, jota on odotettu jo usean kuukauden ajan syntyväksi työvalio tässä valiokunnassa, niin se tuli kyllä meille loppujen lopuksi aika pienellä viiveellä. Minä olen saman aikaan hyvin tietoinen siitä, että neuvostossa tehty työ tähän päivään mennessä Puolan puheenjohtajuuden aikana ja ainakin meille kantautuneiden tietojen mukaan, vaikka mehän olemme tiiviissä neuvotteluyhteydessä neuvostossa, niin tähän asti, nyt on kuitenkin jouduttu lievään vaikeaan tilanteeseen. Neuvostossa on tänä päivänä vähemmistö jäsenvaltioita, jotka vastustavat poikkeusmenettelyjä MRI-laitteille. Nämä kyseiset jänevaltiot ovat seuraavat Saksa, Puola, Itävalta, Portugali, Italia, Liettua ja Tsekin tasavalta. Mutta meidän täytyy tänä päivänä löytää teksti tai direktiivi, pystyä luomaan hyvin tasapainotettu teksti, direktiivi, jossa otetaan hyvin huomioon sähkömagneettisille kentillä altistuvat työntekijät, mutta meidän täytyy myös löytää se tasapaino sen suhteen, miten voi, kun meidän pitää tajuta, että MRI-laitteiden käyttö on välttämätöntä joidenkin potilaiden terveydentilan parantamiseksi. Minä tiedän oman vastuuni, jos, koska huomispäivänä me voimme olla näitä kyseisiä potilaita, meidän läheisemme, lapsi, vanhempi, puoliso voi olla tässä tilanteessa, että hän on potilas. Eikä tässä nyt voida lähteä siihen kuvitelmaan, että käytettäisiin muita tekniikoita kuin MRI-tekniikkaa, kun halutaan toteuttaa joitakin lääketieteellisiä kokeita ja testeitä. MRI-laitteet ovat osoittautuneet tänä päivänä välttämättömiksi, jotta voimme olla kehityskulussa mukana ja seurata joidenkin tautien kehittymistä. Se on neurotieteille välttämätöntä sydän- ja verisuonitautien toteamiselle välttämättömiä. Jos me haluamme seurata, miten syöpä, eri syöpävariantit etenevät, jos me haluamme seurata joidenkin tautien, kuten esimerkiksi Alzheimer-tautin tai, tai vanhuuden, vanhenevan väestöön kohdistuvat tyypilliset taudit ja niiden seuraaminen. Tässä MRI-laitteet ovat välttämättömiä. Ei tässä nyt puhuta yksinomaan työntekijöiden terveydestä, meitähän se huolestuttaa, huolestuttaa ensisijaisesti, mutta tässä on kyse myös julkisesta terveydenhuollosta ja miten voimme toteuttaa meidän kaikkien terveytemme asianmukaista seurantaa. Komission työtä komission työssä on otettu huomioon tämä välttämätön sovellus vuoden 2004 direktiiville, jotta voitaisiin todellakin hyödyntää yhdenvertaisesti sitä tekstiä, jossa puhutaan työntekijöiden suojelusta ja MRI-laitteiden tarjoamasta palveluista. Tässä on kyse myös toisesta poikkeusmenettelystä tässä tekstiluonnoksessa tai direktiiviluonnoksessa, jossa puolustetaan näitä asioita. Siinäkin on kyse poikkeustilanteista ja ne on erittäin seikkaperäisesti luetteloitu. Tämä uusi direktiiviluonnos tai tämä uusi tekstiluonnos on antanut meille mahdollisuuden tehdä työtä hyvin tiiviissä neuvotteluyhteydessä – varjoesittelijöiden kanssa meidän valiokunnastamme, koska me olemme järjestäneet paljonkin kokouksia ja aina lähteneet liikkeelle siitä periaatteesta, että minä toivon, että meidän kesken liikkuisi mahdollisimman paljon informaatiota ja että sitä todella annettaisiin joka osapuolille, kuin myös komission ja neuvoston puolelta. Erityisesti tieteellistä informaatiota kaivattiin, jotta varjoesittelijät voisivat tehdä poliittista työtä siten kuin poliittiset ryhmät sitä halusivat toteutettavan. Mutta informaatio oli tässä keskeisessä asemassa. Kiitän tässä yhteydessä jo varjoesittelijöitä heidän syvästä sitoumuksestaan tämän direktiivin luonnostelemiseen mm, hyvä yhteistyö ja avoimuushenki oli vallitsevana koko ajan mutta ennen kaikkea he sitoutuivat erittäin tiukasti tähän työhön. Kuulemiset, konsultoinnit on jo käynnistetty. Minun on Minulla on ilo sanoa tässä vaiheessa, että ystävä kollega Alejandro Serkas tietää, että me olemme jo laatineet ohjelmoidun työn Euroopan ammattiliittojen kanssa tästä aiheesta. Meillä on ollut jo yhteydenottoja siihen henkilöstöryhmään, jotka työskentelevät terveyssektorilla, joutuvat kosketuksiin emerilaitteiden kanssa. Meillä on ollut yhteydenottoja potilaisiin, lääkäreihin, näiden laitteiden valmistajiin. Eli tämä konsultointi, kuuleminen, yhteydenotto on ollut erittäin laajapohjaista. Eli on syytä toivoa, että tämä, tästä direktiivistä tulee hyvin toimiva ja se on todella nimensä arvoinen ja se todella on kunniaksi Euroopalle minä en tässä vaiheessa ole mitenkään liian ylpeä, että meidän pitää lähteä uudestaan työstämään vuoden 2004 direktiiviä, joka osoittautui toteuttamiskelvottomaksi äh, kun on kyse niinkin suunnattomasta asiasta kuin äh, Euroopan ter- kansalaisten terveydestä. Olin alkuviikosta ympäristövaliokunnassa seuratakseni Envi-valiokunnan työskentelyä tästä direktiivistä. Äh, ympäristöasianvaliokunta tekee ihan samassa mielialassa työtä ja kuulin sieltä aika äh, hellyttävän vetomuksen meidän äh, edustajaltamme ynvivaliokunnasta, jotta me voisimme todella kääntyä meidän kollegamme puoleen niissä maissa, jotka tänä päivänä ovat jo ryhtyneet pohtimaan siitä, voitaisiko joitakin sektoreita voit sulkea pois, koska meidän vastuumme todella saada vähän vauhtia tähän direktiivin etenemiseen ja toteutumiseen. Jos tänä päivänä MRI-laitteista me emme tiedä, tai jos me emme tietäisi, miten tätä vuoden 2004 direktiiviä lähdettäisiin viemään eteenpäin, niin mm, ja jos haluaa kuvitella, että skannerit voivat korvata MRI-laitteet. ne ovat paljon enemmän, ne ovat vaarallisempia säteilyn kannalta, Tästä nousee siis paljon enemmän kysymyksiä terveysvaikutuksista sekä potilaille että terveysalan henkilökunnalle. MRI on, on korvaamaton. Se on esimerkki korvaamattomuudesta niistä taudeista. Äh, Multipelisklerosi on yksi tauti ja monet äh, hermostoperäiset taudit ovat myös sellaisia, joiden avulla, joiden avulla MRI-laitteita joiden avulla, joiden voidaan seurata niiden kehittymistä. Eli tässä hengessä minä luotan kaikkiin mm, sitten varjoesittelijöihin siinä mielessä, että meillä voisi olla tämä kahdenlainen lähestyminen tapa. Potilaat voivat tästä hyötyä ja myös terveydenhuollon henkilökunnan, terveydenhuollon työntekijöiden altistuminen sähkömagneettisille kentille on turvattu ja suojattu. Kiitos rouva puheenjohtaja, olen erittäin avoin kuuntelemaan kollegoja tästä aiheesta. Euh, merci, Madame Rapti. Kiitos. Sen jälkeen Rova Rapti ja sitten Rova Lin. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, η κυρία Σαρτή... Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, te puhuitte oikein hyvin, joten oikeastaan vain toteamaan, että olen samaa mieltä ja siinäpä oikeastaan kaikki. Haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä – hän on tehnyt meille tekstin, joka on erinomainen perusta työllemme. Ja arvostan myös sitä avoimuuden henkiä, jossa esittelijä on tehnyt työtä. Olemme saaneet kaikki tiedot. Tiedot on välitetty välittömästi muiden ryhmien varjoesittelijöille ja tämä luonnollisesti helpottaa meidän tehtävämme huomattavasti. Haluan olla optimisti ja haluan olla toiveikas niin, että tästä päästään vielä menestykseen. Mehän tiedämme, että ainut menestyksen kriteeri on se, että saamme aikaiseksi direktiivin, joka sitten on käytännössä täytäntöön panokelpoinen. Esittelijä mainitsi ongelmat ja kysymykset, jotka vielä ovat tämän direktiivin suhteen avoimina. Me joudumme käymään vielä keskusteluja näistä kysymyksistä, jotta voimme mahdollisimman paljon parantaa tekstiä. Tarkoitus on päästä sellaiseen tulokseen niin, että määräykset voidaan täytäntöön panna eurooppalaisten edun mukaisesti ja hyödyksi. Me tiedämme, että sähkömagneettiset kentät ja niiden hyödyntäminen on monilla aloilla välttämätöntä. Tilanne on hyvin monimutkainen. Direktiivi käsittelee nimenomaan välitöntä altistumista niiden henkilöiden suhteen, jotka tekevät työtään altistuen näille kentille. Ja tietysti lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin vaikutukset täytyy erottaa. Toistaiseksi meillä ei ole tieteellistä tietoa, joka selkeästi toisi esille sen, että on pitkän aikavälin vaikutuksia henkilökuntaan, joka työssään altistuu sähkömagneettisille kentille. Mutta toisaalta taas lääketiede etenee eteenpäin kehittyy tekniikka, jota käytetään terveydenhuollossa, niin sekin kehittyy. Meillä on velvollisuus jatkuvasti seurata tekniikan kehittymistä ja sopeuttaa tarvittaessa tekstit uuteen tilanteeseen on olemassa ero terveysvaikutusten välillä ja toisaalta taas äh, työturvallisuuden välillä. Tämä ero kyllä aiheuttaa tiettyä huolta. On oltava tiettyjä toimenpiteitä, jotka ovat ennaltaehkäiseviä. Me tarvitsemme tietoa tarvitsemme tietoa niistä vaaroista, suorista vaaroista, jotka on olemassa, jotta voimme sitten varmistaa, että nämä välittömät riskit eivät pitkällä aikavälillä johda siihen, että kun altistus on toistuvaa, niin vaara ikään kuin toteutuisi. meillä on tietysti työnantajien suhteen tietyt välttämättömät työturvallisuussäännökset. Ymmärrän kyllä argumentit sekä puolesta että vastaan, mutta minun mielestäni jäsenvaltioille on annettava se mahdollisuus, että ne toteuttavat tiettyjä poikkeusmahdollisuuksia. Toki niitä on oltava rajattuja, selkeästi määriteltyjä, mutta nimenomaan täytyy toimia niin, että on oltava tieteelliset, selkeät perustelut poikkeuksien tukena. En haluaisi, että lähestymistapamme on sellainen, että se ei nojautuisi tutkimustuloksille, tieteelliselle eh, tiedolle esimerkiksi sen suhteen, kuinka pitkiä ajanjaksoja työntekijä tekee näiden laitteiden kanssa, kuinka monta tuntia hän altistuu. työntekijähän taikka tässähän voitaisiin ikään kuin piiloutua sellaisten argumenttien taakse, jotka eivät ole luonteeltaan tieteellisiä. No sitten ne, joilla kenties on epäilyksiä raja-arvoista altistuksen suhteen. Ainakin minun mielestäni Meidän täytyy kuunnella kansainvälisen organisaation suosituksia altistumisen, altistumisen raja-arvoista. Eli meillä on tieteellinen kansainvälinen taho, joka kertoo meille näkemyksensä ja komission työ luonnollisesti pohjautuu tiedeyhteisön tekemälle työlle tällä, tällä alalla. Sitten matkapuhelin antennien aiheuttama säteily ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Tämä täytyy täsmentää, jotta meitä ei sitten syytettäisi siitä, että emmekö olisi kiinnostuneita tästä aiheesta. Se ei siis kuulu tähän asiaan sitä ei kateta. Mutta tätäkään kysymystä ei pidä unohtaa jatkossa. Se täytyy sitten toisen tekstin yhteydessä kyllä hoitaa. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voimme vastata siihen rakentavaan henkeen, jossa nyt esittelijä asiaa käsittelee. Olemme avoimia yhteistyölle ja kaikille keskusteluille ja tavoitteena on päästä tasapainoiseen tulokseen. Meillä on monia sairauksia, joiden tutkimuksessa ja hoidossa magneettikuvaus, MRI-tekniikka on aivan välttämätöntä ja korvaamatonta. Vaikkakaan me emme kaikki ole tiedeihmisiä, niin tiedämme, että ympäristössämme on esimerkiksi lääkäreitä, jotka voivat varmistaa, että tämä todella on tilanne. Sitäkään ei saa unohtaa, että kaikki ne työntekijät, jotka työssään altistuvat sähkömagneettisille kentille esimerkiksi sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa. Näidenkin työntekijöiden on voitava nauttia mahdollisimman kattavaa suojaa, joka pohjaa tietysti mahdollisimman vakaasti tieteelliseen perustaan. Jotta direktiiviä sitten voidaan käytännössä täytäntöön panna, niin näin on oltava ja se takaa myös tasapainon eri elementtien välillä. Näin voimme toimia hyödyksi sekä työntekijöiden näkökulmasta, niiden, jotka tekevät työtään sähkömagneettisille kentille altistuen, ja toisaalta niiden, joiden terveydestä me tässä haluamme huolehtia. Kiitos. Euh, Madame Lin, puis Madame Deli. Rova Lin ja sen jälkeen Rova Deli. Um, Kiitos. Haluaisin kiittää Rova Moran loistavasta työstä. Tämä on oikein hyvä mietintö. Haluaisin myös kiittää komissiota heidän tekemästään työstä. Minä olen ainoa täällä, joka oli täällä jo vuonna 2004, silloin kun tämä alkuperäinen direktiivistä käsiteltiin tässä valiokunnassa. Minusta on mukava nähdä, että sekä sosiaalisten että EPPn ryhmässä ihmiset ovat ovat vaihtuneet että, ja että ei yritetä viedä läpi äm, jotain sellaista, mitä vietiin läpi viimeksi direktiivissä. Minulla, minulla oli hyvin vaikea käsitellä näitä asioita viimeksi vuonna 2004 ja yrittää vakuuttaa kollegoita toimimasta näin. Tämä kuitenkin vietiin läpi ja komission jäsenen ja muidenkin kanssa sekä lääketieteellisen yhteisön kanssa tein yhteistyötä ja onneksi lääketieteen yhteisö sitten jälkikäteen painosti komissiota, jotta saimme tämän soveltamisen keskeytettyä. Jos emme olisi saanut sitä keskeytettyä, jotkut näistä ihmistä, jotka ovat hyötyneet hyötyneet näistä laitteista voisivat olla kuolleita tällä hetkellä. Tämä on hyvin vakava asia. Meidän pitää muistaa, että puhumme hyvin korkeateknologisista magneettikuvauslaitteista, jotka auttavat potilaita MRI-skannereiden laitteiden suunnittelu on sellainen, että että niitä koskevat sää, tietyt säännöt, siis niitä laitteita koskevat säännöt jokaisessa sairaalassa koko EU:ssa ja niiden käyttäjiä koulutetaan, jotta työntekijöitä suojellaan. Kukaan meistä ei halua laittaa työntekijöitä vaaralliseen tilanteeseen. Vuonna 2004 juttelin monien näiden laitteiden käyttäjien kanssa ja tiedän, että kukaan näistä henkilöistä ei sanonut minulle, että he haluaisivat, että MRI-laitteiden käyttöä rajoitettaisiin. Kaikki näiden laitteiden käyttäjät sanoivat, että, että heidän saamansa koulutus takaa turvallisuuden ja että heitä kyllä suojellaan. Eli on erittäin tärkeää, että tällä kertaa saamme tämän asian kohdalleen, sillä kyseessä on kyllä elämän ja kuoleman kysymys. Siksi haluaisin kiittää rouva Moran Chartieria ja komissiota eh, siitä, eh, tiedän, että soveltaminen keskeytettiin vuoteen 2012 huhtikuuhun eh, asti ja komissio on tehnyt paljon tutkimustyötä. Meillä on todisteet, joiden pohjalta voimme sanoa, että MRI-laitteet pitäisi sulkea pois tästä tai niiden mm, raja-arvot pitäisi rajoittaa. Eli koulutusta on edelleen olemassa ja sääntöjä on olemassa, jotta näiden laitteiden käyttäjiä suojellaan. Eli on erityisen tärkeää, että saamme tämän mietinnön hyväksi tällä kertaa. Tässä ei ole kyse pelkästään MRI-laitteesta, vaan myös muistakin asioista. Rova Raptikin oli tässä aivan oikeassa. Emme pysty tässä arvioimaan pitkäaikaisia vaikutuksia. Ehkä tulevaisuudessa voimme arvioida ne, mutta tässä direktiivissä me tiedämme lääketieteellisestä yhteisöstä ja yhteisöltä ja kaiken tutkimustyön pohjalta, mm, minä olen esimerkiksi aina pyytänyt, että, pyytä, että pyytän, että kouluja tai koulujen lähelle ei laitettaisi ö, matkapuhelin ö, lähettimä tai mastoja. Ja emme tiedä, me voi nyt tuoda tähän direktiiviin mitään, mikä ei perustu tieteellisiin todisteihin, onneksi Rova Rapti tässä mainitsi tämän asian, sillä olen siitä samaa mieltä, että me puhumme tässä pelkästään lyhytaikaisista vaikutuksista. Yksi tarkistus, siitä minulla oli pieniä huolia. Tarkistuksia ei ole paljon, sillä komission asiakirja on eri, erittäin hyvä ja Rova Moran Chartier on tuonut lisäarvoa komission tekstiin. Mutta tarkistus viisi. Minua vähän huolestuttaa ensimmäinen osa siitä, jotta siis nämä niiden henkilöiden riittävän suojelun varmistamiseksi tämä kohta, e, tässä sana facility, sitä pitäisi kyllä määritellä, kun puhutaan magneettiresonanssikuva- läheisyydestä. Tämä, tässä pitää nyt olla tietoinen siitä, että MRI-laite on aktiivinen silloinkin, kun se ei suorita kuvausta. Eli tässä pitäisi ehkä puhua näistä ajallisesti vaihtelevista pientaajuuskentistä, niiden aktiivisuudesta tai esimerkiksi mittaustoiminnasta, joten jollakin tavalla tässä nyt kuitenkin pitäisi tarkistaa tai tarkentaa siitä, että MRI-laite on itse asiassa aktiivinen silloinkin, kun se ei kuvaa potilasta. Ja sitten tässä samassa tarkistuksessa myöhemmin puhutaan, puhutaan työnantajista, työntekijän läsnäolosta toiminnassa olevan magneettiresonanssikuvaslaitteen läheisyydestä, ja niitä rajoitetaan lääketieteellisen toimenpiteisiin. Mutta, mutta itse asiassa laitteiden läheisyydessä ollaan myös tutkimuksen takia ja esimerkiksi ö, siivotessa. Eli minä ehkä tekisin tästä ö, niin kolmannen artiklan neljännen kohdan 1a-alakohdasta tarkistuksen. Tätä kohtaa todellakin pitää vielä tarkentaa. Toinen Toinen seikka, neljäs artikla, viides kohta, C-alakohta, eli tarkistus kuusi. Tässä puhutaan sydämen tahdistimista, mutta tietyissä jäsenvaltioissa työntekijä ei, työntekijällä ei ole lupaa turvallisuussyistä tai ö, yksityisyyssyistä. Työntekijällä, työn, työnantajalla ei ole siis oikeutta kysyä työntekijältä, onko työntekijä raskaana tai tai ei saada välttämättä edes kysyä, onko henkilöllä sydämen tahdistin, sillä tätä voidaan pitää syrjintänä. Joten minä mm, pitäisin parempana tässä, tässä komission tekstiä, jossa sanotaan, että työntekijät ovat ilmoittaneet työnantajalle, että heillä on lääkinnällinen laite tai että he ovat raskaana, sillä tässä saattaisi muuten syntyä ongelma syrjinnän takia. Sitä haluaisin ehkä vielä hieman tarkastella. Ja sitten tarkistus 9, 5 artikla, 5 kohta. Ähm, tai sitten tämä kuudes artikla, e, nämä epäsuorat vaikutukset, kuudes artikla, ensimmäinen kohta, BA-alakohta. Minun mielestäni artikla 6 tässä koskee oikeastaan kouluttamista – ja tätä epä, tässä kun puhutaan epäsuorasta altistumisesta, niin pitäisi oikeusvarmuuden takia kyllä ymmärtää, minkälaisia epäsuoria vaikutuksia tässä, tässä tarkoitatte. Sitten artikla 8, ensimmäinen kohta, kolmas alakohta. Tässä puhutaan työajasta. Minullakin on ongelmia komission tekstin kanssa tässä kohdassa, ja mielestäni olette oikeassa, mutta jos tarkastelemme komission tekstiä, niin sitä voisi hieman muokata, ja minä voisin ehkä tehdä tästä vielä muotoiluehdotuksen tästä kohdasta. Täm, tässä minun kommenttini yksityiskohdista ja haluaisin vielä lopuksi onnitella teitä ja Silvana Rattia eh, kovasta työstä. Tiedän todellakin hyvin, että Silvana Ratti haluaa, haluaa että MRI-laitteita mm, käytetään. Me kaikki olemme tässä samassa veneessä ja teemme yhteistyötä, jotta voimme varmistaa MRI-laitteiden käytön. Kiitos. Rouva Delli, sen jälkeen puheenvuoro on komissiolle, jossa oli muita puheenvuoropyyntöjä. Alors, euh... Rouva Delli. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos rouva Moran Chartier tekemästäne työstä. Onneksi olkoon, mutta minulla on kuitenkin useampi kommentti on hyväksytty mietintö minun, jossa puhutaan työterveydestä ja turvallisuudesta. Minä luulen, että priori, työntekijöiden prioriteetti on meidänkin prioriteetti tässä mietinnössä. Euroopan unionin komissionin esitys on riittämätön mielestäni, ainakin minun mielestäni. Poikkeuksista tulee sääntö. Raja-arvot on määritelty ilman mitään tieteellistä perustelua ja emmekä me ja mehän löydämme itsemme ehkä enemmänkin neuvoston linjauksilta, jos meillä on näitä arvoja, jotka tulevat tältä riippumattomalta elimeltä, jota neuvosto on ehdottanut, joka olisi tämä taajuus, perusta. Direktiivin pitäisi myös soveltua tähän lääketieteelliseen laitteistopuolelle, jos on kyse tästä ICNPIstä. Tässä on myös Täällä puhutaan työntekijöistä, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös, eh, kuinka potilaat voivat olla vaaranalaisessa tilanteessa MRI-laitteiden suhteen. Tässä ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Me olemme sitä mieltä, että rouva esittelijän mietintö tarkistuksessa viisi, jossa sanotaan, että vain työntekijät voivat itse määritellä organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, miten voivat puol suojata työntekijöitä emerilaitteista koituvista rikkeistä. Meillä mielestäni ne ovat riittämättömiä. Meillä pitää olla selkeät säännöt, joilla taataisiin yhdenvertainen suojelu kaikille työntekijöille, mutta myös laitevalmistajille pitäisi olla nämä säännöt, jotta voimme turvata tietynlaisen oikeudellisen turvan silloin, jos ei kaikkea sovelleta asianmukaisesti. Minä olen sanonut tämän sanon ryhmän nimissä. Me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä arviointi näistä vaikutuksista keskipitkällä ja pitkällä pitkällä aikavälillä. Ja tämä pitäisi, tähän pitäisi ryhtyä välittömästi. Niin, ähm, Kiitos. Ja également, äh, Meillä on myös äh, neuvoston puheenjohtajiston edustaja täällä, mutta annan ensinnäkin puheenvuoron komission edustajalle ja sen jälkeen neuvoston edustajalle. Olkaa hyvä, komissio aloittaa. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on tyytyväinen voidessaan todeta, että suurin osa puhujista on samalla linjoilla kuin mitä komissio on ehdottanut MRI-laitteiden suhteen. Niin kuin kuulitte, tämä on pitkän kuulemisen tulosta kaikkien sidosryhmien keskuudessa niin, että saamme hyvän yhdistelmän sen suhteen, että työntekijöitä suojellaan ja toisaalta on mahdollista kehittää ja käyttää magneettikuvauslaitteita ja muita laitteita. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että MRI-laitteiden käyttö on keskeisen tärkeää. Panin myös merkille, että me olemme samalla aallonpituudella monien puhujien kanssa – siitä, että vielä ei ole riittävää tieteellistä todistusaineistoa, jolla voitaisiin perustella äh, se, miten näitä pitkän aikavälin vaikutuksia arvioidaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö komissio seuraisi alan kehitystä. No sitten vastauksena edustaja Raptin kysymykseen. Matkapuhelin, antennit ja mastot. Silloin kun kyseessä on antennien ylläpito, niin sehän tulee kyllä tämän direktiivin soveltamisalaan. Tämä kattaa kaikki työntekijät, vaikkakin tiettyjen kategorioiden suhteen on hieman äh, nyanssinkin varaa sen suhteen, miten sitä sovelletaan. Edustaja Dalli totesi, että hän pitäisi parempana neuvoston kantaa näistä raja-arvoista liitteet 2 ja 3 perustuvat nimenomaan näihin ICNIPin raja-arvoihin. Me olemme ICNIPin raja-arvoja käyttäneet jo marraskuussa, siis jo vasta marraskuussa 2010 varsin myöhään, ja tämä vaikeutti kannanottoamme aikaisemmassa vaiheessa. Nämä esitetään sellaisessa muodossa, että huolehdimme sekä työntekijöiden suojelusta ja toisaalta siitä, että suurin osa toiminnasta säilyy ja tämä toteutetaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Komissio on seurannut siis Iknerpin raja-arvoja. Ne hieman eri muodossa toki esitetään, mutta kuitenkin. Ja sitten edustaja Linin kommentit. Pitää paikkansa, että tarkistuksessa viisi täytyy vielä hieman hienosäätää sanamuotoa. Tässähän on kaksi toimintatapaa laitteiden eh, suhteen. Ovatko ne valmiustilassa tai toimintakäytössä? Eh, kenttä on erilainen. Silloin kun lääketieteellistä tutkimusta tehdään, otetaan kuvia tai eh, valmiustilatestausta, niin silloin magneettikenttä on erilainen. Tämä täytyy ottaa huomioon. MRI laite ei ole sellainen, joka noin vain kytkimestä pannaan päälle ja katkaistaan, vaan, vaan käynnistäminen kestää useita päiviä sen jälkeen, kun se on ollut poissa käytöstä. Tässä oikeastaan noin laajasti sanottuna se, mitä komission taholta halusin todeta. Haluan kiittää parlamenttia siitä, että se on hyväksynyt tämän ehdotuksen joka nyt on käsittelyssä, todellakin olemme pyrkineet työryhmissämme huomioimaan kaikki asianosaiset, jotta pääsisimme hyvään lopputulokseen. Kiitos. Merci. Kiitos paljon. Ja neuvoston edustaja, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, przede wszystkim chciałbym podziękować. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Rova Moran Chartieria kaikesta hyvästä yhteistyöstä, kaikista keskusteluista, jotka olemme käyneet. Puolan puheenjohtajakausi on tehnyt kovasti työtä komission asiakirjan parissa. Me teimme työtä sekä työryhmässä että asiantuntijaryhmässä viimeisten viiden kuukauden aikana me olemme edistyneet huomattavasti ja asiasta puhutaan äh, ensimmäinen joulukuuta neuvostossa. Mitä tulee direktiivin päätekstiin, niin siitä on saatu periaatteessa yhteisymmärrys aikaiseksi. Vain kaksi seikkaa ovat ähm, vielä keskustelun aikaisena liite kaksi, eli raja-arvot – sekä muotoilu, muotoilu tässä poikkeuskohdassa. Näistä kahdesta kohdasta neuvoston pitää vielä keskustella. Haluaisin, että, että saadaan aikaiseksi ö, täysi selvyys ja siksi haluaisin lisätä ö, esittelijän sanomaan vielä seuraavaa. Esittelijä sanoi, että Puola olisi yksi niistä, joka blokkaisi tällä hetkellä tätä poikkeusta. Puolan puheenjohtaja on päättänyt, että se ei omaksu va- tiukkaa kantaa mihinkään seikkaan tässä asiassa, sillä jotta ei estettäisi kompromisseja. Puolan puheenjohtajakausi on sitten täysin avoin kompromissille, mutta tulevissa neuvotteluissa tietysti me muodostamme kannan. Kiitos. Madame la rapportrice. Kiitos. Ja sitten Rova Moran Chartier. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitän luonnollisesti kaikkia kollegoja, esittelijöitä eri ryhmistä, puolueryhmistä, komission edustajaa haluan kiittää ja neuvoston edustajaa myös haluan kiittää sydämellisesti. Kirjasin hyvin ylös kaikki kommentit, huomiot, Haluaisin korostaa yhtä seikkaa, jonka Rova Lintoi täällä ansiokkaasti esille. Nimittäin se, että Scanner MRI on jo erään direktiivin kattama. Ja jo usean vuoden ajan kaikki tähän astinen kehitys laitevalmistajien kanssa menevät siihen suuntaan, että halutaan rajoittaa elektromagneettisen kentän säteilyn kantavuutta, siis se kenttä olisi mahdollisimman pieni. Tässä on huomioitu työntekijöiden terveys ja halutaan taata terveys. Mutta nämä laitteet itsessään ovat myös suojelun kohteena, suojelujärjestelmän kohteena. Ja skanneria ja MRI-laitteita käyttävät työntekijät ovat myös siinä asemassa, että heitä on yritetty niin loitontaa tästä laitteiden läheisyydestä. Tietysti joissakin ääritilanteissa heitä ei voi loitontaa tilakäsitteellisesti, jos joutuvat käsittelemään esimerkiksi pieniä lapsia. Minä olen erittäin iloinen, että löytyy tätä yleistä tahtoa ja näkökohtien lähentymistä. Mehän olemme kaikki tietoisia siitä, että jos nyt ei onnistuta tässä direktiivissä, tämän direktiivin kanssa, sen tavoitteiden kanssa, niin silloin noin 20 prosenttia potilaista tai sairaista eivät pääse näiden kokeiden piiriin, ajattelen sen vammaisia, lapsia, heidän pitäisi päästä nopeasti tämän, näiden tutkimusten piiriin. Tämä on suuri puute yleisessä terveydenhuollossa meidän kansalaisillemme. Ehkä me olemme huomispäivän potilaita. Kolmas asia, josta haluan sanoa muutaman sanan. Meillä on erittäin hyvin laadittuja käyttöoppaita – Niistä voitaisiin mainita esimerkkiä, ne voisivat olla myös viitekehyksenä viiteinä helpottamaan työntekijöiden suojelua. Olipa me niin tai näin, Rovalin, kyllä meidän pitää olla, meillä pitää olla selkeitä, kyllä Rova Rapti, meidän pitää lähteä liikkeelle tieteellisin perustein, perustaa työmme tieteelle eikä lähteä synnyttämään mitään hämmennystä tai epäilystä tai kasvattaa vaikeuksia, joita ei ehkä vielä ole äh, taivaan rannalla, mutta kyllä ne voivat sinne ilmestyä. Karima Dellille haluaisin sanoa, että niistä kohdista, joista hän puhui, kyllä, niin kuin sanoi herra Herbion, ICNIPin eh, laatimat arvot on huomioitu, kun on laadittu näitä raja-arvotaulukoita. Niistä, anteeksi teidän pyyntönne Karima, on jo huomioitu tässä tekstissä. Eh, se pitää lukea huolella, eikä tehdä erheellisiä johtopäätöksiä. Toisaalta taas, jos puhumme työntekijöiden suojelemisesta lääketieteellisessä ympäristössä, lääketieteellisessä toimintaympäristössä tai laitteiden huolto, puhdistus, toimenpiteissä tai tilojen huollossa ja puhdist- huoltotoimenpiteissä, niin tälläkin työntekijät pitää suojata. Olen luottavainen sen suhteen, että neuvosto etenee positiivisessa hengessä tämän asian työntämisestä emmekä me saa lähteä ajalehtimaan liian väylille vesille, emmekä saa lähteä enää viivyttämään tämän direktiivin toteutumista, jota odotamme todella kovasti. Kirjasin myös ylös huomiot, joista kun puhuttiin ongelmallisista tarkistuksista, olen teidän käytettävissänne voidaksemme jatkaa työtä hyvässä hengessä eteenpäin. Tarkistusten jättämisaikahan on 6. joulukuuta, ellei ne rehdy, kello 12. Eli meillä on velvoite saada hyvä tulos aikaan. Ja uskon, että pääsemme hyvään lopputulokseen, koska tämä on kaikille meille sydämen asia. Kiitos rouva puheenjohtaja. Merci, comme vous Kiitos. Niin kuin ihan hyvin osoititte. Tarkistusten jättämisen määräaika on 6. joulukuuta kello 12. Ajatuksena on tarkistaa niitä 24.–25. tammikuuta ja äänestää niistä meidän valiokuntamme ylimääräisessä kokouksessa 13. helmikuuta Strasbourgissa. Tämän avulla me pysymme ihan järkiperäisessä aikataulussa suhteessa neuvoston kanssa käytävään yhteistyöhön. Näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan ja tulemme kohtaan 16. Komission puheenvuoro, komission esittely Euroopan, Euroopan globalisaatiorahastosta annettu asetus. Edus, herra Lebrun on täällä edustamassa komissiota, koska meidän työryhmässämme öö, EGR-työryhmässämme 18. lokakuuta ja 8. marraskuuta meillä oli jo tähän perustuvaa keskustelua, mutta koska meidän valiokuntamme haluaa perehtyä tähän tekstiin paremmin, oli välttämätöntä ja hyödyllistä saada tästä hyvä selonteko, koska meillähän oli eilen jo Euroopan sosiaalirahastoista ihan ansiokas esitys. Äh, hyvä Lebrun, edus, herra Lebrun, annan teille puheenvuoron välittömästi. Si, madame la, la présidente. Euh, je suis... Kiitos rouva puheenjohtaja. Minulla on täällä kaksi kollegaa. Agri. Agri-valiokunnasta siinä tapauksessa, että kysymyksissä että äh, kysymykset äh, ulottuisivat maatalouden puolelle eikä pelkästään vain EGR. Ihan muutama sana, jos me haluamme muistuttaa teille nykytilanteesta. Sen myötä te äh, voitte paremmin nähdä, missä ovat muutokset tästä uudesta asetuksesta annetut muutokset. EGR, Euroopan globalisaatiorahasto, puuttuu pelin silloin, kun on kyse erottamisista, jotka liittyvät globalisaatioon tai ongelmiin, jotka liittyvät talous- ja rahoituskriisiin rajoitetulle aikakaudelle, eli silloin kun on kyse esimerkiksi tämän vuoden loppuun. Komissio haluaa tehdä tähän poikkeuksia, ehkä palaan tähän vielä loppupäätelmissä. Me puutumme peliin vain silloin, kun on kyse joukkoirtisanomisista, joissa on kyse vähintään 500 työntekijää. Referenssiaika on 4-9 kuukautta, eli tässä on aika keskittymä ja rajoitettu määrä työntekijöitä. Silloin tarjotaan työntekijöille tai yhteisrahoituksen myötä tarjotetaan aktiivista politiikkaa, työmarkkinoilla koulutusta, Öö, kehittää yrittäjyyttä, yrittäjyystoimintaa ja kuin myös muita tukitoimenpiteitä tulo, tulo, tulon, tulonsaannin kannalta. Ja tämä, tässä maksimiaika on 24 kuukautta. Yhteisrahoitus on siinäkin 50 prosenttia, joka on nyt nostettu 65 prosenttiin samaisella aikajaksolla, poikkeusaikajaksolla. 500 miljoonaa. Nämä kaksi sovellusta on nyt tutkimuksen alaisina. En puhu tästä sen enempää. Minä haluan vain muistuttaa, että noin 76 000 työntekijää on ollut tämän kohteena, noin 350 miljoonaa euroa keskiarvio vuosittain on 70 miljoonaa euroa. Kaksi kolmasosaa näistä tapauksista, joihin olemme puuttuneet, ovat tapauksia, jotka liittyvät kriisipoikkeus, kriisipoikkeukseen. Tämä liittyy globalisaatioon, maailmanlaajustumiseen. Tässä on vain 20 tapausta, vain noin 4-5 tapausta vuosittain. Nyt siirrymme ensimmäisiin väliajan arvioinnin tuloksiin. Mikä tässä nyt on tärkeää, että komissio on sitä mieltä, että siinä mielestä on tärkeää tehdä uusi ehdotus vuodelle 2014-2020, joka perustuisi joihinkin lisäarvoelementteihin EGRlle. Sen pitäisi nimenomaan vastata tilanteisiin, jossa on kyse joukkoirtisanomista alueellisella tai paikallisella tasolla, ne voitaisiin kytkiä olemassa olevaan yhteiskunnalliseen kriisiin. Pitäisi olla tukea se pitäisi olla parempaa, jota voitaisiin yhteisrahoittaa Euroopan sosiaalirahaston turvin, koska sen avulla voidaan toteuttaa henkilöistettyjä ohjelmia pidemmällekin aikavälille. Se edellyttää työmarkkinaosapuolten mukaan tuloa eri tasoilla. <clears throat> tässä on, kun on kyse erottamisprosesseista, mutta me haluamme myös paikantaa ne välttämättömät toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä, ja myös näiden toimenpiteiden seuranta vaatii osapuolten sitoutumista, mutta on kyse myös paikallisista sidosryhmistä, alueellisista sidosryhmistä, osapuolista silloin, kun on kyse näiden toimenpiteiden toteuttamisesta. Tämä on solidaarisuuselementti. Tässähän ei ole kansallista budjettia EGRssä. Tämä on tärkeä elementti. Tämä on rahasto, joka turvaa nimenomaan toissijaisuusperiaatteen, koska me yhteisrahoitamme toimenpiteitä, jotka on määritelty ja toteutettu kansallisella tasolla. Komissio on ehdottanut, että tämä rahasto säilytetään, sen toimintaa laajennetaan maatalouden puolelle, jotka myös ovat joutuneet uuden kaupallisten sopimusten seurausten koettelemiksi. Tästä on myös budjetti, koska on kyse kriisiinstrumentista. Ei voida toimia mitenkään ennakoivasti. Budjetti vuosittain on esimerkiksi 400 miljoonaa euroa, koska voi olla vuosia, jolloin ei käytetä budjettia kokonaisvaltaisesti. Tämä on siis budjetin ulkopuolinen rahasto. Kolme miljardia maksimi tämä budjetti nykyaikajaksolle nyky, nykysumma on 3,5 miljardia, eli 3 miljardia pientä laskua, mutta me olemme käyttäneet tähän mennessä vain 350 miljoonaa viiden ensimmäisen vuoden aikana. Mitä tulee sitten itse maatalouteen, maanviljelijöihin, on, on suunniteltu, että tämä 3 miljardin budjetti voisi maksimaalisesti, siitä voitaisiin maksimaalisesti myöntää heille 2,5 miljardia. Siis se olisi maanviljelijöiden käytettävissä maksimisumma 2,5 miljardia. Mikä tässä sitten on pysyvä? Sovellukset jäävät jäsenvaltioiden harteille. Referenssiaikajakso oli 4-9 kuukautta. Se säilyy, se on referenssi, niin kuin tämä 500 henkilöä, erotettua henkilöä poikkeusolosuhteissa tietysti, ja kun on kyse suurista irtosanomista. Me tietysti olemme avoimille sille mahdollisuuteen, että voidaan puuttua asian kulkuun pienillä työmarkkinoilla, jos on kyse poikkeustilanteista esimerkiksi, jossa ei olla päästy näihin kattolukuihin, jossa on kyse pienempi kokoisista maista, joissa kuitenkin erottamiset omaavat kriisin luonteen tai ovat alueellisesti tärkeitä ja silloin tämä perusyhteisrahoitus on 50 prosenttia. Mitä tässä nyt sitten on paranneltu? Me olemme sitä mieltä, että kriisimekanismit ei vain kyse talous- tai rahoituskriisistä, vaan meillä on myös paljon mahdollisuuksia tai siis on mahdollista, että kriisi säilyy alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että meillä olisi pysyvä mekanismi käytettävissä näiden rahojen vapauttamista ja käyttämistä varten että mitkään yllätykselliset tilanteet eivät saisi yli, liian voimakasta otetta ainakin silloin, kun on kyse EGRn toimivaltuuksista. Me voimme myös puuttua peliin silloin, kun on kyse kausityöläisistä, itsenäistä yrittäjistä, pienten yritysten omistajista. Voimme siis ulottaa tämän sovelluksen kaikkia työntekijöitä koskeviksi, eikä niin kuin on kyse tällä hetkellä, kun on kyse sopimuksista, jotka on tehty määräämättömälle ajalle. Me haluamme kohdentaa tätä vielä enemmän mm, aktiivisille, aktiiviselle politiikalle työmarkkinoilla, jotta näillä toimenpiteillä olisi todella tämä minimiluonne 50 prosenttia. Voisimme näin tukea työntekijöiden tulotaso ainakin 50 prosenttisesti ja että yhteisrahoitusta voitaisiin nostaa laajentaa 65 prosenttiin jäsenvaltioille, jotka ovat jo tuoneet esille alueellisia tilanteita, jotka ovat osoittautuneet hyvin kiperiksi ja tukaliksi. Jos halutaan puhua parantamisesta ja sovelluksesta, niin silloin mitä pitäisi kattaa enemmän kuin kaksi aluetta. Nyt, nyt meillä on ollut enemmänkin sektorikohtaisia kriisejä. Otan tässä esimerkiksi äh, kirjapainoalan Alankomaissa, jossa on tullut useita pyyntöjä, jotta voitaisiin kattaa vähän suuremmassa mittakaavassa koko Alankomaiden alue, eli useammat alueet, mutta meillä pitää kuitenkin olla vähintään 500 erotettua työntekijää vähintään kahdella alueella. Jäsenvaltiot ovat hyvin joustavia, niillä on enemmän joustavuutta toimenpiteiden toteuttamisessa, ne voivat helpommin niitä muuttaa, lisätä sinne jotain, koska on ihan selvää. Usein on todettu, että esimerkiksi kirjapainoalalla on muuntujia, kun on kyse työntekijöiden kouluttamistasosta. He tarvitsevat jatkokoulutusta. Mm, jos halutaan lisää koulutusta, jos pyynnöt vaativat sitä, silloin voidaan yksinkertaistaa tilannetta sillä tavalla, että voimme reagoida nopeammin. Meillä on myös analysointiprosessi käytettävissä suhteessa kysyntään ja sitä voidaan nopeuttaa, jolloin määritellään maksimaaliviikot sekä komissiolle että jäsenvaltioille, jottei tapahtuisi niin kuin joskus on käynyt. Ainakin nykyaikana on törmätty siihen tilanteeseen, että meillä on pitkiä kuukausia, joskus jopa vuosi eh, on kulunut siitä, kun pyynnöt on tehty ja ennen kuin pyyntö eh, vaatimuksineen on lähtenyt liikkeelle budjettipäätöksineen ja se on pitkästynyt ja, vi, vi, ja venynyt joissakin jäsenvaltioissa. Me olemme kirjanneet itselle tavoitteet 50 prosentin eh, uudelleen integroinnista työntekijöitä ja työntekijöille. Tämän tavoitteen taustalla on keski arviotakuu siitä, mitä jäsenvaltioiden tulee toteuttaa, jotta voitaisiin toteuttaa tämä mahdollisimman hyvin sovellettu henkilökohtainen paketti, kun on kyse alueellisista toimenpiteistä. Mikä tässä on sitten uutta, mikä on vieläkin tärkeämpää kuin mitä tähän mennessä on tehty? on se, että tämä on, tätä on nyt laajennettu maanviljoille, jotka ovat joutuneet uuden kaupallisten sopimusten seuraamisvaikutusten alaisiksi. Tämä on uusi ero. Tässä on kyse mekanismista, joka tulee olemaan toisen luontoinen. Kaikki, mikä liittyy toimenpiteisiin, niin pysytään samoissa puitteissa. Ihan selkeästi pitää lähteä siitä. Mehän olemme aina, pu- nyt on kysytty, että minkä takia me haluamme äh, puuttua peliin silloin, kun kysytään äh, maanviljelijöistä. Tässä me haluaisimme kattaa kaikki sektorit ja pitää mielessä se, että kauppasopimus, esimerkiksi kaupalliset sopimukset, niin kuin Merkko, suurtyyppiset liittymät, synnyttävät tilanteita, jotka ovat uusia molemmille osapuolille. Siinä voidaan ajatella, että edut ovat vertailukelpoisia. Jos ajatellaan puhtaasti maanviljelyä, maanviljoita, niin on arvioitu suurin piirissä, että jos on tehty hyvin seikkaperäinen analyysi, niin maanviljely voisi menettää 4,8 miljardia euroa merkkosuurin puitteissa teollisuus taas saisi lisää 8 miljardia euroa ja palvelusektori lähes tulkoon 17 miljardia euroa. On siis loogista, että tämä solidaarisuusinstrumentti, jota EGR siis on, voisi siis äh, osallistua sillä tavalla, että ne, jotka menettävät tässä, minä sanon, että tässä lainausmerkissä ne siirretään niille, jotka siirretään voittajilta niille, jotka voivat mahdollisesti menettää. Tämä on hyvin toteutettu, sovellutettu mekanismi, joka lähtee siitä toimintaperiaatteesta, että jos halutaan pitää maaseutuväestö aktiivisena maaseutuväestö, jolla on elinkeinoa toimintaa. Ja jos EGR haluaa toimia ennen kuin tämä elin, näiden työntekijöiden elinkeinon toiminta loppuu, niin silloin pitää pystyä voida, pitää voida ennakoida kielteisiä seurausvaikutuksia. Jotta tähän päästäisiin, niin komissio on äh, perustanut toimintansa näihin yksityiskohtaisiin analyyseihin. Se on myös seurannut hyvin tarkasti erilaisten muuttujien äh, kehitystä, tuotteiden hintoja, tuontipolitiikan kehittymistä, niin komissio on ehdottanut, että monet tuotteet, ne jotka kärsivät negatiivisesti tästä tietyllä referenssiaikakaudella – joihin liittyvät myös tietyt ehdot, niin se tulee ehdottamaan jäsenvaltioille, että ne valmistaisivat, laatisivat pyyntöjä näille kyseisille maanviljelijöille, mutta pitää voida myös todistaa nämä todelliset kielteiset vaikutukset näille maanviljelijöille ennen kuin tätä lähdetään, lähdetään edes ehdottamaan sovellusta. Meillä on tilastotietoja jotka kattavat koko Euroopan, ja meillä on hyvin täsmällisiä tietoja joltakin alueelta, jostakin jäsenvaltiosta. Mikä tässä myös on uutta egr on pyydetty väliarviointiselontekoa, kuin 15 kuukauden kuluttua tämä on yksi suosituksista, kun tehdään väliarvio, väliarviointi. Tämä, puhuin äsken tavoitteesta. Me haluaisimme saada 50 prosentin uudelleen integroimisen työmarkkinoille, eli siis työllisyyden piiriin 12 ensimmäisen kuukauden aikana. Palaan tähän, se olisi keski, se ei ole mikään takuu siitä tuloksesta, vaan se olisi niin kuin keskiarvio, keskivälin takuu, että jossakin sektorilla olisi työntekijöitä siellä pitää nähdä enemmän vaivaa kuin muissa tapauksissa ja että jäsenvaltion pitää myös määritellä toimenpidepaketti, jossa otetaan huomioon nämä mahdolliset ongelmat, jotka koituvat työntekijöille, kun he palaavat takaisin työmarkkinoille. Haluaisin nyt lopettaa kysymyksellä, joka liittyy suosituksiin, jota meille on lähetetty, kun teimme tätä väli- ja kauden arviointia. Minä voisin antaa sihteeriä tämän valiokunnan sihteeristölle maanantaina tai tiistaina executive summary, jossa on, johon on myös liitetty poliittiset suositukset tästä välikauden arvioinnista. Kattava selonteko öö, on valmis joulukuun puolivälissä, arvioisin, mutta aika pian ensi viikolla voisin toimittaa teille tämän keskeisen öö, arvioinnin ja nämä poliittiset suositukset. Miksi halutaan nopeuttaa tahtia, koska me tiedämme, kuinka vaikea til- nykytilanne on neuvostossa, kun puhutaan tästä poik- kriisi tuomasta poikkeuksesta. Toinen helmikuuta tullaan järjestämään konferenssi kaikkien sidosryhmien kesken, kaikkien toimielinten kesken, jossa keskustellaan tästä välikauden arvioinnista ja selonteosta. Mutta mitä voitaisiin nyt jo sanoa näistä suosituksista. Il y a une demande de devoir Me haluamme laskea tätä äh, tuhannen erottamisen kynnystä, joka oli vuonna 2007 alkuperäinen luku. Näin tehtiin, koska vuodesta 20, 2009 lähtien kynnystä laskettiin. Kynnystä voidaan joustavoittaa ja näin on, ainakin on kyse poikkeustilanteista ja pienillä työmarkkinoilla, jossa on voitu vastata tähän pyyntöön. Kausityötäiset voisivat kuulua tähän uuteen asetukseen. Me olemme kuitenkin säilyttäneet tämän referenssiaikajakson 4-9 kuukauteen, jotta voisimme rajoittaa tähän tärkeisiin erottamiseen. Au niveau de l'implémentation. Täytäntöönpanon suhteen Meitä pyydettiin parantamaan ja pidentämään sovellusaikaa ja tässä siirryttiin 12-24 kuukauteen, eli vastaus on tarjottu. Ja sitten seuranta ja raportointi on pyydetty, että seuraisimme sovelluskauden aikana paremmin tilannetta ja näin tapahtuukin, koska 15 kuukautta on nyt tämä seuranta jakso. On myös pyydetty, että EGR olisi näkyvämpi ja se mahdollistaisi hyvien käytäntöjen paremman vaihdon. Tästä syystä ehdotamme, että teknistä apua lisättäisiin, jotta voimme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa parhaiten käytäntöjen vaihtamiseksi ja EGR tulisi näin näkyvämmäksi. Puheenjohtaja, vielä lyhyesti jos sallitte, haluaisin kuvailla tätä kriisipoikkeuksen tilannetta neuvostossa. 10. kesäkuuta teimme ehdotuksen siitä, että kriisipoikkeusta jatkettaisiin nykykauden kahden vuoden ajaksi, eli 2012 ja 2013. Sitten vuoden lopussa 2013 poikkeus päättyy ja yhteisrahoitusosuus pysyisi 65 prosentissa. Euroopan parlamentti otti myönteisen kannan tähän ehdotuksen 29. syyskuuta. Neuvostossa on järjestetty neljä sosiaaliasiain kokousta, Koreper ja nyt tällä hetkelläkin on käynnissä kokous, mutta ei ole yhteistä kantaa neuvostossa. Siellä on asian jumiuttava vähemmistö, kuuden jäsenvaltion vähemmistö. Ja tämä tarkoittaa sitä, että neuvostossa ei ole mahdollista päästä siihen kantaan, että parlamentin kanssa päästäisiin eteenpäin. Näin ollen vuoden lopussa palamme perusasetuksen soveltamiseen. Eli tässä kyseessä on globalisaatio. Tietyt jäsenvaltiot kannattavat komission ehdotusta. Ne ovat joustavia niin, että löydettäisiin kompromissi niin kuin komissiokin on, niin, niin nekin ovat jo, joustavia. Täytyy tarjota mahdollisuus kriisipoikkeuksille. Olemme oikeastaan työstäneet vasta neljäs osaa mahdollisuuksista tämän rahaston suhteen. sosiaaliasiain työryhmässä neuvostossa on käyty keskustelua ja katsotaan, mitä per sitten tänään ehdottaa. Ja tässä puheenjohtaja tilanne komission ehdotuksen suhteen uudeksi rahastoksi. Kriisipoikkeusten tilannekatsaus ja myös se, että pian saamme ensimmäiset äh, väliarvioinnin tulokset. Merci. Kiitos. Edustaja Kreutzmann ei ole paikalla, mutta ilmoitan virallisesti, että minä nyt olen yksi puheenvuoron pitäj- käyttäjistä tässä. Rouva Harkin esittelijä sitten edustaja Cornelissen. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos komissiolle tästä esitelmästä. Mehän olemme jo keskustelleet EGR-työryhmässä tästä. Ensimmäinen kommenttini koskee tätä viimeistä sanomaanne, eli kriisipoikkeusta. Tämä on nyt on vain henkilökohtainen näkökulma, niin sen haluaisin vielä tässä selventää. Mutta minä olen nyt todellakin shokissa siitä, että neuvosto ei tunnista tunnista toimien tarvetta tämän kriisipoikkeuksen alaisuudessa. Kun katson tätä esitelmää, niin niin näen, että hakemusten määrä kriisipoikkeuksen alaisuudessa on kasvanut vuosi vuodelta vuodesta 2009 lähtien. Joka neljänneksellä kasvua on ollut. Neuvosto sulkee silmänsä tältä. Me, me olemme jonkin kuilun äärellä, en tiedä minkä kuilun edes, mutta eikö se tästä täällä tänään keskustella, mutta en kyllä ymmärrä, mitä ongelmia neuvostossa nyt kyllä on, jos heitä huolettaa itse EGR, niin niihin voidaan puuttua tällä uudella asetuksella, mutta että estetään tämä kriisipoikkeuksen käyttäminen on mielestäni aivan tuomittavaa. Kun katson tätä esitelmää, niin te sanotte, että kun tehtiin kuuleminen, 25 jäsenvaltiota vastasi ja tukea nopealle kriisinhallintavälineelle oli huomattavasti. En nyt ymmärrä, ovatko jäsenvaltiot muuttaneet mielensä näin nopeasti vai ovatko ne sitä mieltä, että kriisi on ohi. Mutta tällainen toiminta olisi todella negatiivinen viesti neuvostolta, sillä, sillä täm, tämähän on todellakin globalisaatiorahasto. Tämä siis minulta henkilökohtaisesti. Haluaisin tietysti kuulla, mitä kollegat vielä kommentoivat. Olen samaa mieltä sieltä, siitä, että vuokratyöläiset itsenäiset ammatinharjo- ja itsenäiset ammatinharjoittajat tulevat soveltamisalan piiriin. Tästä vielä tästä yhteisrahoitusprosentista, sitä nostatte 65 prosenttiin niissä jäsenvaltioissa, joissa on lähentymisalue. Mm, Espanjasta tuli sellainen viesti, että jäsenvaltioissa tai, tai alueilla ollaan sitä mieltä, että EGR-varoja on vaikea saada tai vaikea käyttää tämän yhteisrahoitusprosentin takia. Ja, ja monet pitävät parempana sosiaalirahastoa sosiaali- sosiaalirahastolla on varoja huomattava määrä ja sen takia globalisaatiorahastoa ei aina välttämättä käytetä. 65 prosenttia on mielestäni aivan vähimmäisprosenttiosuus. Meillä on myös ähm, näitä siirtymävaiheen alueita, siirtymävaiheen alueita, joilla saattaa olla 78 prosenttia tai 80 prosenttia BKTstä ja nämä olisivat sitten, niillä oli sama yhteisrahoitusaste kuin ö, alueella jollain 120 prosenttia BKTstä. Tästä pitää sitten varmasti keskustella valiokunnassa edelleen. Suurin, mm, no tietysti tässä on paljon uutuuksia ja olen iloinen siitä, että joustavuutta tulee lisää ja tämä koko prosessi hakemuksesta hyväksymiseen nopeutuu – Tämä on ollut oikea aivan iso ongelma. Ja nopea, prosessin nopeuttaminen saa kyllä tämän valiokunnan tuen. Nyt kun sitten puhumme maanviljelijöistä, niin tässä olen komission kanssa eri mieltä. Te puhutte tästä kaikkia hyödyttävästä tilanteesta ja, maan, ja te puhuitte siitä, että maanviljely sektorilla saatetaan saatetaan menettää yli 6 miljardia euroa ja sitten teollisuudessa voitetaan. Minä olen lukenut kyllä tämän asiakirjan äm, maanviljelyalasta. En, en ole kuitenkaan nähnyt tällaisia asiakirjoja palvelu- tai teollisuusalasta. Ehkä komissio voisi antaa tästä vielä lisätietoja. Te puhutte kaikkia hyödyttävästä tilanteesta mutta kun puhutaan esimerkiksi ruokaturvasta ja riippumattomuudesta, niin en kyllä voi nähdä, millä tavalla tämä olisi kaikkia hyödyttävä tilanne. Entä sitten 2,5 miljardia ähm, euroa? Miksi tämä määrä, määrä mainitaan ähm, EGR-asetuksessa, sillä tässä mainitaan samalla myös 4,8 miljardin äh, määrä ja lisäksi haluaisin tietää, mikä tässä nyt olisi aika määrä. En tiedä muista kollegoista, mutta minulla ainakin on suuria huolenaiheita tästä 2,5 miljardin määrästä, joka kohdennetaan maanviljelyyn. Tässä nyt vaikuttaa minulle, minua, minusta siltä, että EGR käytetään tässä niin sanotusti tulppana ja korvataan sitä, mitä aiheutamme kauppapolitiikallamme. Mielestäni EKR ei ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen. Ja kun luemme asiakirjoja, jotka määrittävät EGR, niistä ei ole, niistä ei ole minkäänlaisia viittauksia siihen, että tämä olisi EGR-tarkoitus. Nyt kun meillä olisi, olisi puoli miljardia irtisanotuille työntekijöille, niin sitäkö tämä on tämänhetkinen määrä, mutta tulevaisuudessa rahaa tarvitaan vielä enemmänkin. Minä olen itse myös maanviljelyvaliokunnassa ja olen erityisen huolestunut komission ehdotuksesta myös tuossa valiokunnassa ja, ja täällä minun mielestäni rahasto, jota kuuluisi käyttää irtisanottujen työntekijöiden auttamiseksi. Ja periaatteessa minulla nyt ei ole siis ongelmia sen kanssa, että maanviljelijät saisivat myös tukea. Kyllähän kaikkien ihmisten, jotka irtisanotaan, pitäisi saada tukea, mutta kun tiedämme, että komissio ehdottaa, että jopa 2,5 miljardia käytettäisiin maanviljelyn alalla niin minusta se ei kyllä ole sopivaa tämän ehdotuksen piirissä. Kiitos. Kiitos, annan talousvaliokunnan edustajalle puheenvuoro, mutta jos kollegoille sopii, niin te, pyydän nyt anteeksi Rova Harkinin puolesta. Minun olisi pitänyt tehdä se aikaisemmin. Olisi ehkä hyvä, jos valiokunnan jäsenille kerrottaisiin siitä, mistä tässä nyt on kysymys, minkälaisista määräyksistä tästä nyt on kysymys maanviljoille. Se on vähän erilainen, mikä, mikä on komis, mitä komissio lähtee käynnistämään, mikä rooli parlamentilla on, kun puhutaan maanviljelijöistä. Jos teille näin sopii, niin toimimme näin. Eli maatalousvaliokunnan edustaja, olkaa hyvä. niin silloin kun tästä tulee mielenkiintoista ja vähän tunteet kuumenevat, niin aika alkaa loppua, mutta käyttäkää hyvin aikanne, älkää puhuko kaikkea sitä, mitä komission edustaja sanoi, kertokaa mikä on tärkeää, jos tässä käynnistetään tämä agri-osasto nyt oikein kunnolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puheenvuoropyyntö on tullut jo minulle, joilla on varmasti yhtä paljon kysymyksiä esitettävänä kuin Rohan Harkinilla. Voisinko ehdottaa, että jollakin meistä voi olla kysymyksiä Voisimmeko me ensin esittää kysymykset ja sitten antaisimme ihmisten vastata? Hänellä on sitten aikaa vastata, mutta ennen kuin lähdemme tähän keskusteluun, no minusta olisi parempaa, että kuulisimme kummankin pääosaston esittelyn ensiksi. Thank you, Chair. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, voin puhua aivan lyhyesti. Tämä ehdotushan oli yhteinen, eli kollegani katsoi jo hyvin maatalousosan. Oikeastaan voin vain palata perusperiaatteisiin ja siihen, miksi maatalous on mukana tässä paketissa. Perustelu on samantapainen. Eli auttaa ja tukea niitä, jotka kärsivät globalisaation kielteisistä vaikutuksista. Mutta sitten on myös eroavaisuuksia, koska nämä sektorit ovat erilaisia – Ensinnäkin se, että emme puhu palkatuista työntekijöistä, vaan pikemminkin ammatinharjoittajista, joita suurin osa viljelijöistä on. Ja toiseksi suurin ero on se, että meillä ei ole näitä joukkoirtisanomisia samaan tapaan maatalousalalla, vaan irtisanomiset ovat hajautuneempia. Näistä eroista huolimatta jotka totta kai on otettava huomioon asetuksessa. Tavoitteena on olla mahdollisimman täsmällinen. Me emme puhu mistään kiinteästä korvauksesta maatalousalalle, vaan kyse on täsmätuesta niille viljelijöille, jotka toimivat tällä alueella ja niillä aloilla, joihin kriisi kaikista kovimmin koskee. Eli tässä oikeastaan aivan lyhykäisesti se, mitä halusin sanoa, mutta voin jo kysymysten perusteella selittää, mitä tämä tarkoittaa ja mitä nämä luvut tarkoittavat. 4,8 miljardia euroa menetyksiä. Tämä on vaikutusarviointiin perustuva luku. Niitä on tehty useita, jotka ovat saatavilla. Ja viime viikolla juuri niitä julkaistettiin. Eli vaikutuksia on 4,8 tarkoittaa niitä menetyksiä, joita maataloussektori tulon menetyksinä kärsii verrattuna tilanteeseen ilman tätä sopimusta. Tämä on siis kokonaisvaikutus kauden lopussa – Tämä aivan selkeytyksenä sille, mitä luku tarkoittaa. Jäsenille on mielenkiintoista, miten, miten tämä menettely on erilainen, koska mehän olemme tottuneet siihen, tiedä miten EGR toimii, jäsenvaltiot ja niin, miten, miten, tämän, miten tässä nyt tullaan toimimaan maatalouden kannalla menettelytapojen kanssa? No niin, muutama minuutti tähän aiheeseen. Kollegani mainitsi, että tämä on erilainen oikeastaan aloitteellinen toimintatapa verrattuna reagointiin työntekijöiden suhteen. Miksi näin? Me emme halua jäädä odottamaan, että viljelijä jää aivan toimettomaksi, ei enää viljele ennen kuin tällaista tukimuotoa ehdotetaan. Eli miten me voisimme ennakoida tilannetta? Se, mitä me tiedämme, globalisaatiosta ja yritystoiminnasta. Esimerkiksi kun yrittäjä ulkoistaa toimintansa Kiinaan, maanviljelyksessä me tiedämme, että äh, sopimuksia tehdään, me tiedämme etukäteen sen, että oikeastaan me olemme tämän globalisaatioketjun alkuun saajia tai vyöryttäjiä. Ne alueet ovat jo tiedossa ja ne alat ovat jo tiedossa, jotka joutuvat kärsimään. Me käytämme, käytämme tätä tietoa etukäteen, jotta voisimme ennakoida mahdollisimman hyvin tulevaa. Kun kauppasopimus on tehty, niin komissiollahan on jonkin verran aikaa. Siis silloin kun koko hanke pannaan, käytte, pannaan käyntiin, niin on aikaa käydä keskustelua neuvoston ja, ja parlamentin kanssa. Sitten teemme vaikutusarvion jossa tunnistetaan alat ja alueet, joihin vaikutukset ulottuvat. Tämän perusteella komissio sitten tekee päätöksen, jossa se tuo ilmi, mistä sektoreista puhutaan. Ja jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus ryhtyä valmistelemaan hakemuksiaan. Jäsenvaltioiden hakemukset voidaan lähettää vasta, kun sopimus astuu voimaan ja silloin kun nämä negatiiviset kielteiset vaikutukset ulottuvat viljelijöihin. Tämä on se ero verrattuna nykyiseen globalisaatiorahastotilanteeseen. Muu, kaikki muu on aika lailla samanlaista. Toivottavasti tämä selkeyttää tilannetta sen suhteen, miten prosessi käynnistyy. Meidän huolenamme oli se, että toimisimme mahdollisimman nopeasti. Emme jäisi odottelemaan ensimmäisiä vaikutuksia ennen kuin menettely käynnistetään, koska sehän voi olla varsin pitkällinen. Toivottavasti tästä oli hyötyä. Madame Cornelissen. Kiitos Rova Cornelissen ja sen jälkeen edustaja Darden. Thank you, Mrs. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komissiolle esitelmästä. Aloitankin ja olen hyvin rehellinen. Vielä näidenkin selvitysten jälkeen maanviljelin ottaminen mukaan muulta pohjalta kuin muiden alojen kohdalla on aivan naurettavaa. Tässä on olemassa tietty kuilu, ja tähän kuiluun menee paljon, suuri osa EU-budjetista, siis tässä on nyt olevassa tämä yhteinen maatalouspolitiikka ja siihen menee suuri osa budjetista. Ja kun mietimme näitä muita politiikan aloja, niin joka, jokaiselle alalle voisi antaa tukea, jotta ne voisivat sopeut, sopeuttaa itsensä esimerkiksi ympäristötoimiin tai tai sisämarkkinatoimiin. Eli tässä nyt on kyllä vaara olemassa. Joko te sanotte, että maanviljely on ala siinä kuin missä muutkin, eli jos ihminen on tukikelpoinen tietyssä, tietyllä viiteajanjaksolla ja irtisanomisia tulee tietty määrä, niin silloin nämä ihmiset voivat saada tukea EGRltä. Mutta kun käytetään eri sääntöjä tähän tähän yhteen alaan, niin silloin sanotaan, että halutaan väline, väline tälle tietylle alalle, maanviljelyalalle, ja sitten mietitään, mistä siihen saisi rahaa, niin, ja keksitään, että EGRn parissahan tämä voisi toimia. Ja minä sanoisinkin, että Agripa-osasta voisikin tässä luoda aivan oman välineensä. Olen pahoillani en itse asiassa minä tulin juuri äitiyslomalta ja minä olen aivan yllättynyt tästä uudesta ehdotuksesta, uutuudesta tästä teidän ehdotuksestanne. Tämä, tämä ei kohdennut oikein EGR, sillä EGR on paljon parannettavaa toteuttamis, jaksoa ei tässä itse asiassa mainita ollenkaan. Tämä oli yksi ongelmista menneisyydessä. Se ongelma, että rikkaammat maat EU:ssa käyttävät paljon enemmän tukea kuin köyhät maat. Entäkin ne, ne maat, jotka ovat suuressa ongelmassa, käyttävät hyvin vähän tätä välinettä esimerkiksi Kreikassa on valtavia määriä irtisanomisia. ei nyt olemme käsitelleet mielestäni vasta yhden tapauksen. Emme tiedä edelleenkään, mikä tässä on ongelmana. Yhteisra- yhteisrahoitus vai näiden valtioiden kapasiteetti tai valmius pyytää tätä rahoitusta. Emme ole saaneet komissiolta vastausta toistuviin kysymyksiin. Miten siis aiotaan selättää tämä ongelma, että köyhemmät maat eivät käytä EGRn tukea. Yksi suurimmista ongelmista, joka meillä on tässä välineessä, on se, että, että isot rikkaat yritykset, jotka kyllä pystyisivät huolehtimaan omista irtisanomisistaan, voivat myös saada tukea EGRn sääntöjen alaisuudessa kriisi on paljon parempi peruste kuin globalisaatio, sillä jos yritys siirtää tuotantonsa kolmansiin maihin, jossa on matalat palkat, niin silloin, silloin he, nämä yritykset ovat kyllä aivan tarpeeksi rikkaata huolehtiakseen omista irtisanomisistaan tai sanotuista henkilöistä. Egeran pitäisi tarkastella myös Eurooppa 2020-strategian valossa, miten voimme ö, lähteä tai sopeutua vihreämpään talouteen, miten voimme ö, tukea irtisanottuja niiltä aloilta, jotka ovat, joilla ei ole tulevaisuuden näkymiä, jotka esimerkiksi saastuttavat. Miten voimme siis sopeuttaa tämän kaiken tähän uuteen tulevaisuuteen, johon, jo, uuteen talouteen, johon, jonka suuntaan me haluaisimme tehdä töitä. Haluaisin kysyä näihin kysymyksiin vastauksen. Kiitos. Kiitos edustaja Darden ja sen jälkeen Rova Reiner. Merci madame la présidente. Uh, tout d'abord, merci. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos. Suurkiitos komission edustajalle tästä selonteosta ensimmäisiä huomioita. Présentation. Tout d'abord. Minä olen erittäin iloinen siitä, että komissio osoittaa, kuinka se haluaa jatkaa ja viedä eteenpäin ja säilyttää tämän rahaston, koska kiistämättä se on välttämätön ja hyödyllinen. Ja ne lukuisat kasvavat pyynnöt ovat siitä selvä kirkas todiste. Voisi sanoa että tässä ohimenen eh, on tärkeää, että Keskustelemme tästä kriisiaspektista tämän asetuksen myötä. Se on aika hämmästyttävää, että ei voida hyväksyä näiden muutamien jäsenvaltioiden tekemä ehdotusta, että voitaisiin tehdä pyyntöjä suhteessa kriisiin. Keskeinen motiivihan tällä hetkellä pyynnöille on, vaikka voitaisikin miettiä, että missä kulkee raja, että onko kyse kriisitilanteesta vai globalisaatiosta, se on ihan, aihe, ihan aiheollinen kysymys. On kriisi ja kriisi ja globalisaatio on tuoma kriisi, mutta tässä pitää olla hyvin valppana ja tarkkana. Mutta tämä oli nyt vain tässä niin kuin sivulauseena. Olen iloinen, että rahasto halutaan säilyttää. Se on rahasto, joka antaa suoraa tukea työntekijöille. Se on myös rahasto, joka voi myötä vaikuttaa köyhyyden vastaiseen taisteluun, josta puhuttiin juuri viime viikolla täysistunnossa. Olen iloinen siitä, että e, sovellusalaa laajennetaan muihinkin työntekijäryhmiin. Miksipä ei maanviljelijöihin? Voi, kyllä, tästä laajentamista, alan la, sovellusalan laajentamista voidaan olla iloisia. Jos taas puhutaan kynnysarvoista tai jos halutaan säilyttää tämä 500 eikä nostaa sitä tuhanteen, olen pahoillani, ettei menty vieläkin alemmas. Jos otetaan PK-yritykset joskus mukaan, niin se on vain poikkeustilanteissa, niin kuin ymmärsin selonteosta, eikä eikä avoimemmin ja yleisemmin. Olen myöskin iloinen, että ollaan joustavia, kun ajatellaan toimin, käynnissä olevia toimenpiteitä. Ja kun on huomattu, kuinka joskus toimenpiteet ovat hitaita, on myös kasvatettu teknistä apua jossakin jäsenvaltioissa, jotta voidaan kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan näitä asiakirjoja. Mutta kuitenkin olen varsin huolissani siitä, osasta, jota ei ole mahdollisesti varattu maanviljoille. Me, me, jos on vain kyseessä 500 miljoonaa viidessä vuodessa, minä olen vähän järkyttynyt tästä jos puhutaan negatiivisista menetyksistä, anteeksi negatiivisuudesta ja menetyksestä ja sitten puhutaan taas teollisuuden saamasta plussasta, olen aika järkittynyt, en ole kyseenalaistettu tämä käsite kriisistä jossain jäsenvaltioissa. Jos halutaan tätä kriisikäsitettä öö, elinikäistää? Sekin on ihan aiheellinen kysymys. Rouva puheenjohtaja, minä jäin vähän vielä tyytymättömäksi siinä, jos halutaan nopeuttaa näiden varojen vapauttamista ja käyttämistä. En löydä sitä tästä asetuksesta. Ainakin jos ajatellaan status quo-tilannetta budjettillisesti rahastossa, kyllä sekin olisi voinut nopeuttaa varojen käyttämistä. Nope, varojen käyttämistä. Jos ajatellaan tämän <clears throat> alkuperää, joskus sieltä löytyy ongelmia jos me olisimme korostaneet näitä mainittuja elementtejä, niin olisimme voineet saada tämän tehokkaammaksi tämän asiakirjan. Ja ymmärränkö oikein, että maanviljoiden suhteen ollaan proaktiivisia, voisimme olla enemmänkin ehkä teollisuuden sektorin työntekijöiden suhteen yhtä e, tehokkaita. Hyvä puheenvuoro, hyvä kommentti parlamentista. Ensiksi Rouva Rehner. Rouva Rehner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan globalisaatiorahasto on, sillä on hyvä maine Itävallassa. Ja näin EU tulee näkyväksi ja toimii ikään kuin palokuntana, jotta se voi auttaa globalisaation ja kriisin uhreja. Molemmat nämä elementit ovat hyvin tärkeitä. Minulla olisi konkreettinen kysymys mikä tulee hakijoihin. Te sanoitte, että hakija voi olla, hakijana voi olla kaksi eri aluetta. Mitä tämä siis organisoidaan konkreettisesti? Ja siksi, ja sitten haluaisin vielä puhua maanviljelijöistä tai maanviljelijöistä, jotka ö, kärsivät monikesk- monikeskeisestä kauppasopimusta on, on siis todellakin käsittämätöntä, mitä, minkälaisia ehdotuksia on tästä asiasta tehty. Tämä olisi epäoikeudenmukainen järjestelmä. Tällaisi, täm, tässä ryöstettäisiin toisilta globalisaation uhreilta ja annettaisiin to, ni, toisille. Maanviljely ja, maanvil, ja maanviljelypolitiikka on ollut ja aina vahva ala ja siksi en voi kyllä todellakaan ymmärtää, Miksi globalisaation rahaston varoja pitäisi vielä käyttää tähän aiheeseen? Sanoitte, että tässä pitäisi olla kyseessä solidaarisuusväline, siis että näiden kauppasopimusten sopimusten voitot nähdään tietyillä aloilla ja sitten menetykset nähdään maanviljelyssä. Ja kun ja kun sitten nämä häviäjät, jos, jos heidän pitäisi, jos he, toisten häviäjien, globalisaation häviäjien pitäisi luopua tuesta toisten hyväksi, niin sehän on aivan sopimatonta. Obrigada, senhora Presidente. Ao longo destes anos temos feito debate do FEG e temos... Kiitos puheenjohtaja. Kun nyt käymme tätä keskustelua EGRstä, niin me olemme tehneet tiettyjä ehdotuksia, joilla pyrimme parantamaan rahaston käyttöä käytännön näkökulmasta. Ja myös niin, että se olisi tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi. Valitettavasti tähän mennessä tavoite ei ole toteutunut. Kun nyt elämme tällaista kriisiä, ja tietyissä jäsenvaltioissa työttömyys on huipussaan, niin meillä ei ole näissä jäsenvaltioissa riittävästi budjettivaroja, jolla voitaisiin tukea työttömiä ja julkista hallintoa. Jäsenvaltiot eivät myöskään voi tässä jamassa hyötyä tietyistä rahastoista – Sitten yhteisrahoitusta vaaditaan ja se olisi 35 prosenttia ja tämä on tietyille jäsenvaltioille mahdotonta. Me olemme työryhmässä mukana ja seuraamme hyvin tarkasti näiden kysymysten kehittymistä. Niissä maissa, joissa työttömyys on korkealla, niin ei näistä, näissä maissa juurikaan ole voitu hyötyä rahastosta – Tämä johtuu hallinnollisista ongelmista, mutta ennen kaikkea minun mielestäni siitä, että näillä mailla ei ole riittävästi varoja yhteisrahoitukseen. Tällä hetkellä tarjotaan rahoitustukea tietyille maille. En ymmärrä, miten komissio voi vaatia vielä isompaa yhteisrahoitusosuutta näiltä mailta. En ymmärrä, miten tämä toimii. Ja tämän lisäksi on vielä rahaston ajattelutapa, perusajatus, joka pyrkii siihen, että tiettyjä periaatteita kunnioitetaan. Kuitenkaan nämä periaatteet eivät kunnioita jäsenvaltioiden välistä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Monet työttömät Portugalissa – esimerkiksi eh, saavat yhteensä siis 100 miljoonaa ja sit, sitten Saksassa paljon enemmän ja tilanne on aivan epäoikeudenmukainen. Meidän on löydettävä ratkaisu ja komissiolla on velvoite eh, ehdottaa toisenlaisia toimintatapoja niin, että todellakin tämä rahasto vastaisi niihin niihin valtaviin ongelmiin, joihin nyt jäsenvaltioissa työttömät joutuvat. Näitä rahastoja ei voida suunnata vain rikkaisiin maihin, kun taas muut jatkavat ongelmissaan. Ne eivät voi edes jättää hakemuksia näihin rahastoihin aion jatkossakin esittää tätä kritiikkiä rahastoa kohtaan ja aion jatkossakin vaatia komissiolta sitä, että se ottaa huomioon nämä ongelmat niin, että rahaston sisältöä muutettaisiin. On vielä toisia kysymyksiä, jotka huolestuttavat vieläkin enemmän tässä prosessissa. Mainitsen tästä maatalouden esimerkkinä. Minä katson, että yhteinen maatalouspolitiikka on ala, jolla on välineitä ja varoja, ja sieltä on löydettävä ne mekanismit tämän prosessin tueksi. Maanviljelijöilläkin on oikeus saada apua. Kyse ei ole siitä. Sen takia me emme kyseenalaista tätä, mutta me kyseenalaistamme sen, että tässä rahastossa niin vähän varoja – ylipäätään on käytössä yhä suuremman joukon tukemiseen. Puheenjohtaja, tässä niitä kysymyksiä, jotka haluaisin komission ottamaan huomioon. Äh, edustaja Becker. Ja, möchte... Niin, minä kuitenkin tässä haluaisin positiivisena asiana mainita, että rahaston varat ovat tukena kriisissä, kriisissä ja, ja, mm, ja puuttuvat kriisin etenemiseen innovatiivisesti, mutta mutta tietyissä rah, kaikissa rahastoissa on tietty rakenne ja tietyt varat, eikä meillä ole myöskään minkäänlaista kustannusehdotusta, mitä tämä ehdotus tarkoittaisi. Ja meille ei ole kyllä ymmärrettävää se, miksi tukea, tukea vähennettäisiin muilta aloilta yhden alan hyväksi. Mielestäni tätä komission logiikkaa ei ole kyllä ollenkaan helppo seurata. Kiitos. Kiitos. Minulla olisi useampikin kommentti. Ehkä ne ovat jotka liittyvät tähän esitykseen. Kun katsotaan budjettia, josta tullaan puhumaan, niin ehkä niistäkin sitten muutama sana kohta. Mutta jos sanotaan, että EGR äh, laajentaa toimialansa maanviljelyyn, minusta se on hiukkasen vääristeltyä kielenkäyttöä siinä mielessä, että ei ole kyse EGR, joka, joka laajenee maanviljelyyn, vaan maanviljely – joka ottaa oman otteensa tai oman osuutensa tästä EGR, tästä rahastosta. Jos taas puhutaan puhtaasti luvuista, niin kertokaapa minulle, miten tuleisuudessa työllisyyspääosasto on vielä toimivaltainen sosiaalipoliittisissa kysymyksissä. Kun minä katson näitä tuomioistuimen tekemiä päätöksiä, joissa puhutaan Euh, tulevaisuuden äh, tapahtumista, niin sen pitäisi kyllä pikemminkin kuulua sosiaalipolitiikan piiriin. No puhtaasti luvuista. Mikä tässä nyt äh, saa aikaan sen, että tai minusta tämä on hyvin paradoksaalinen lähestymistapa. Ei olla käytetty paljon rahoja, koska ei pystytty toteuttamaan joitakin toimenpiteitä. Jotkut maat vastustivat, selvisivät hyvin tilanteesta. Ne maat, joiden olisi pitänyt käyttää, olisi pitänyt käyttää ihan massiivisesti, eivät ole vielä ymmärtäneet tilanne, että näitä maita pitää auttaa paremmin, jotta varoja voitaisiin vapauttaa näiden maiden käyttöön käytettäviksi kolme neljäsosa loppujen lopuksi tästä rahastosta palvelee maanviljoita. Eli tässä luovutaan tietystä kunnianhimotavoitteista tasoista. Öö, enhän minä nyt halua enemmän uhreja, globalisaation uhreja teollisuuden sektorille. Minä huomaa, mikä dynamiikka tässä on liikkeellä, ketkä ovat vastuullisia, mutta mielestäni tämä ei vastaa missään nimessä ehdotettuja lukuja. Tai sitten mm, tai sitten mainitsemanne esimerkin vaikutus, esimerkiksi merkkosuurin vaikutusta pitäisi tutkia uudelleen. Ja siitä taas jokunen sana tuonempana. Ja sitten jos puhutaan maatalouden teollisuuden välisestä jakautumasta, onko meillä jotain ennakko odotuksia tämän budjetin jakautumisesta? Eihän, eihän maatalouden pidä rahoittaa sosiaalisia toimenpiteitä miksei sitten voitaisiin myöskin jonkun toisen instanssin rahoittaa EGR. EGR. Tässä on kyse poli- sosiaalipolitiikasta. Jos on kyse sosiaalipolitiikasta, joka suunnataan teollisuuden työntekijöille tai maanviljelijöille, niin puhutaan sitten asioista oikeilla nimillä ja tajuta, mitkä ovat realiteetit. Meidän pitää tyydyttää jäsenvaltioita, jotka eivät itse halua vähentää budjettilukuja ja tarjoavat korvauksia niin kuin tämmöisenä kosmeettisena toimenpiteenä budjetin säilyttämiseksi ja kutsuvat sitä sitten kauniisti sosiaalipolitiikassa. Toivottavasti puhuin selkeästi, en tiedä puhunko riittävän selkeästi. Puhun ainakin komission edustajan käyttämällä kielellä. Puhutaan, että tämä on kriisiinstrumentti, joka pitäisi tulla budjetin ulkopuolelta, mutta maanviljelyn kohdallahan näin ei ole. Tehän sanoitte yhtäältä, että tämä on pysyvä mekanismi. Onko se pysyvä vai ei? Onko se kriisiin kuuluva vai ei? Ja kun liikutaan maanviljelyn alueella, niin eihän silloin kriisi ole niin öö, kaiken kattava. Me olemme vapaa kaupassa, vapailla markkinoilla, jota ohjelmoi tukee komissio. Eihän tässä ole kyse kriisistä, tässä on hyvin tarkoin määritellystä politiikasta. Miksi ei tässä tilanteessa sitten voitaisi ohjelmoida myös ihan selvää budjetin kohtaa? Yhteisrahoituksesta kun puhutaan, niin palaan todella, tai enhän minä ole siis tehnyt tätä valiarviointia, kun puhutaan rahaston toiminnasta ja tehdään joku yhteenveto. Jos meillä on välitys käynnissä mm, kohesiorahastosta ja globalisaatiorahastosta, niin pitääkö meidän siirtää sitten EGRstä rahaa kohesiorahastoon? Meidän täyt, mitkä, mitkä ovat teidän johtopäätöksenne, jotta voitaisiin korjata nämä ajatukset, jotka epätasapainottavat jäsenvaltioiden tilannetta? Ne eivät, niillä ei ole enää kapasiteettia vedota EGRään. Tästä on jo puhuttu, mutta meidän pitäisi selkeästi jäsentää tämä yhteisrahoitus silloin, kun on kyse tilanteista maissa, kun on kyse kohesiorahastosta, anteeksi. Meidän pitää muistaa, mitkä maat kuuluvat tähän mm, EGRn kategoriaan étude d'impact que vous avez mentionnée. Hein minä en halua joutua siihen, että kun puhutaan luvuista miinus 4,8 maataloudelle plus 8 miljardia teollisuudelle ja palvelusektorille 16,9. Jos teollisuus saa 8 miljardia lisää, paljonko se tarkoittaa lisää työpaikkoja Eurooppaan? Miten te olette sitten soveltaneet artiklaa 9 Lissabonin öö, sopimuksesta – kun on kyse 708 miljardista. Tämähän meitä kiinnostaa, kun puhutaan sosiaalipolitiikasta. Ja sanokaa myös minulle, tai kertokaa minulle myös, mikä on sovellettu verotuspolitiikka tähän näin toteutettuun liikevaihtolukuun, joka siis tulee teollisuudelta ja palvelusektorilta. Artikla 9 sopimuksesta, jossa sanotaan todellisten työpaikkojen luominen Eurooppaan ja siihen sovellettu verotuspolitiikka. Jos taas puhutaan työmarkkinoille palauttamisesta, palautumisesta, ymmärrän tavoitteen 50, jos siihen päästään, sen parempi ja kyllä se on hyvä tämmöinen äh, määritelty luku, mutta kuitenkin on ongelma väestön ikärakenteessa, joihin äh, EGR äh, sovelletaan. Mehän näemme sen Mehän olemme nähneet sen erityisesti Portugalissa, jossa te sovellatte Äh, räätälöityä hanketta väestöön. Te sanotte, että nostetaan eläkeikää 67 vuoteen. Totta kai se voisi kiinnostaa jotakin väestönosaa, joka on tällä hetkellä 55 äh, paalun kohdalla miten he sijoittuvat uudelleen työmarkkinoille, mutta kun lähdetään äh, toteuttamaan hyvin yksityiskohtaista, henkilökohtaista ohjelmaa, ja ajatellaan ikäryhmää 59-60 vuotta, niin eivät he varmasti pääse tavoitteisiin, jotka te olette asettaneet. Tämähän on nähty taulukoissa, mihin nämä koulutukset johtavat koulutukset, koulutukset, joissa puhutaan esimerkiksi puutarhanhoidosta tai ö, oman elämän terveyden ylläpitämisestä. Ö, Miten siis ihmiset voivat valmistautua vanhenemiseen, miten heidän oman elämänsä hygienia on toteutunut. Miten tätä strategiaa voidaan toteuttaa Skill New Jobs ja ketkä ovat sitten todella globalisaation tai kriisin uhreja. Ja lopulta, lopuksi te ette kuitenkaan sanoneet mitään tästä ää, uudelleen organisoinnista forcément strictement un, un dossier euh... uudelleenjärjestelystä. Minä olen sitä mieltä, että kun uudistetaan tätä EGRn, äh, EGRn e asetusta, pitäisi ajatella myös koko, kokonaan tätä kokonaisvaltaista uudelleenjärjestelyä. Anteeksi, minä unohdin kokonaan parlamentin roolin kun on kyse väestönosista, joita tämä todella tulee koskettamaan. Sanoitte, että se on ihan hyvä, sitä laajennetaan työntekijän itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Mutta miten sitten PK-yritykset? Komissiohan tuo jatkuvasti esille PK-yritykset. Monet PK-yritykset kärsivät kriisistä, globalisaatiosta. Olipa kyse sitten alihankintatoiminnasta autoteollisuudessa tai tekstiiliteollisuudessa, ihan vain mainitakseni nämä muutamat esimerkit. Sitten parlamentin asemaan. Olipa kyse maataloudesta, teollisuudesta, niin parlamentille siinä on kaksi hyvin erilaista osiota. Minä en tässä nyt ymmärrä sitä. Minä, minä kuuntelin, mitä Agri-pääosaston suhteen sanottiin, mitä, kuinka järkyttävä tilanne on tällä hetkellä työllisyyden kannalta maataloudessa, mutta ei tässä nyt tarvitse ymmär- olla että ymmärtääkseni, että jos ajatellaan teollisuutta, autoteollisuutta tai tekstiiliteollisuutta, ihan niin kuin tismalleen niin kuin tehtiin terästeollisuudessa, niin voidaan ennakoida tulevat kehityskulut. En ymmärrä, miksi meillä pitää olla kaksi niin erilaista menettelytapaa parlamentissa voidaan asia nähdä siinä, että meidän pitäisi puuttua asioiden kulkuun ihan eri tavalla, mutta ehkä tässäkin vallitsee tietynlainen sekaannus ja ollaanko tässä nyt todella pyrkimässä asetettuihin tavoitteisiin. Tämä koskettaa teitä kumpaankin teillä. Kummallakin on paljon kysymyksiä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun komission kanssa käsittelemme yhdessä tätä asiakirjaa. Se on erittäin tärkeä tulevalle aikakaudelle. Annan ensiksi puheenvuoron herra Lebranille ja sitten annan puheenvuoron ehkä toisille. Ehkä tulkit antavat meille viisi minuuttia lisäaikaa, jos se osoittautuu välttämättömäksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos parlamentin jäsenille kysymyksestä. Yritän vastata mahdollisimman monen kysymykseen. Ensinnäkin kriisipoikkeus. Komissio, samoin kuin parlamenttikin, on huolestunut tilanteesta neuvostossa. Jos sanotaan, että kriisiä ei enää ole, 31. joulukuuta tänä vuonna, olisiko näin? Tuskinpa sentään. No sitten alueiden tukikelpoisuus, useat jäsenet ja useat kysy- kysymykset liittyivät yhteisrahoitukseen. Niin kun kerroin, jos yhteisrahoitus on 50 prosenttia, niin tässä voidaan nousta jopa 65 prosenttiin sellaisten alueiden suhteen, jos, joilla on enemmän ongelmia me olemme valmiita toimimaan joustavasti eriytettyjen tasojen suhteen, 50 prosenttia rikkaampien maiden suhteen ja 65 prosenttia niiden maiden suhteen, joita kriisi enemmän koskee. Pieni historiallinen katsaus. Kun keskustelimme kriisipoikkeuksesta vuonna 2009, komissio ehdotti 75 prosenttia ja tämähän neuvostossa jumiutui täysin tämä ehdotus. Kun nyt katsomme kriisipoikkeusehdotusta ja sen jatkamista, niin epäilempä aika lailla sitä, että tätä 65 prosenttia nostettaisiin uudella ohjelmakaudella. Kun puhumme alueista, niin täytyy palata myös tasa-arvokysymykseen. Tämäkin nousi esiin keskustelussa. On selvää, että on merkittäviä eroja sen suhteen, miten, miten jäsenvaltiot turvautuvat EGRään ja toisaalta kun vertaamme tilannetta esimerkiksi eh, Portugalissa ja toisaalta Saksassa, jossa tukitaso on Portugalissa muutama tuhat, eh, Saksassa viisi tuhatta. Eli Portugalin tukitaso on paljon matalampi. Täytyy muistaa, että EGR ei ole mikään lääkärit ilman rajoja, vaan me määrittelemme toimet. Jäsenvaltiot ehdottavat toimia. Totta kai tämä pohjautuu niiden järjestelmille ja kokemuksille. Ja tästä syystä olemme esittäneet tavoitteen 50 prosentin uudelleen integroidin tasosta niin, että jäsenvaltiot sitten kaikista sopivimpia ohjelmia toteuttavat sen väestön suhteen, joka heillä on käsiteltävänään. Eroja havaitaan jäsenvaltioiden välillä ja tästä syystä olemme määritelleet tämän 50 prosentin tukitason passiivisille toimille. Pyrimme siis näin vastaamaan eri kysymyksiin. No, tasa-arvon näkökulmasta pk-yrityksiä käsitellään saman tapaan kuin suuryrityksiä. Jo nyt näin on useissa tapauksissa niin, että alakohtaisesti ja alueellisesti tilanteeseen voidaan tarttua. Tässä on oikeastaan kolme toimintamahdollisuutta ja pidämme kiinni näistä kolmesta toimintamahdollisuudesta. Ensinnäkin suuryritykset ja alihankkijat, toisaalta alue ja tietty ala ja kolmanneksi poikkeustapaukset ja pienet markkinat. Eli kahden jälkimmäisen suhteen tilanne helpottaa pk-yrityksiä, mutta myös suuryrityksiä ja alihankkijoita. Aiomme vielä tätä ulottuvuutta vahvistaa. Pienten yritysten johtajatkin ovat tukikelpoisia, eli heitäkin voidaan auttaa siirtymäkauden aikana. Aika useat elementit varmasti tässä vastaavat myös teidän kysymyksiinne. Vielä täytyy varmistaa tästä. Jätän kollegoille kysymykset, jotka koskettelivat nimenomaan maatalousalaa. Olemme pyrkineet nopeuttamaan menettelyä jos nyt edes tämän saisimme aikaiseksi. Mutta pitää pitää mielessä, että rahasto on edelleenkin budjetin ulkopuolella. Niin kuin äsken selitin, emme halua mobilisoida budjettia. Eli sen takia, että meillä ole tällaista ennalta määrättyä, lukkoon lyötyä budjettia. Jos nyt vaikka 350 miljoonaa Eurooppaa vuositasolla tälle Eh, rahastolle myönnetään budjetissa. Ja sitten 50 miljoonaa jäisikin käyttämättä ja niistä ei olisi mitään hyötyä. Katsottiin, että olisi hyödyllisempää, että jatketaan näin budjetin ulkopuolella niin, että marginaalia voidaan käyttää ja maksimoidaan rahan käyttö ja yhteisön budjetin hyväksikäyttö. Tämä prosessi varmasti on, on pitkä, mutta pyrimme lyhentämään tätä ajanjaksoa, koska nyt jäsenvaltioillakin on enemmän kokemusta. Me tunnemme paremmin kansalliset rakenteet ja näinkin voidaan nopeuttaa menettelyä. Täytyy pohtia myös muita prosesseja, mutta kenties sitten tämän EGR-työryhmän kokouksessa vielä voin antaa lisää selvityksiä epävirallisemmissa e-, merkeissä. Mutta keskeistä on se, että voimme toimia nopeasti. Olemme sanoneet myös jäsenvaltioille, että toimikaa heti alusta lähtien. Tämä yhteisrahoitus voi sitten olla myöhemmässä vaiheessa tukena, mutta tässä päätöksentekomenettelyssä epäonnistumisprosentti on ollut nollassa sen takia, että neuvosto, työllisyysvaliokunta, kaikki toimijat ovat toimineet niin, että epäonnistumisia ei ole tapahtunut ja tämä on myönteinen merkki jäsenvaltioille. Kun taas muissa yhteyksissä epäonnistumisprosentti on jopa 70 prosenttia. Jäsenvaltioidenkin on toimittava. Niiden ensisijainen vastuu nimenomaan on irtisanomistilanteissa toimia. Se on jäsenvaltioiden politiikkaa. Heidän tehtävänsä on täytäntöön panna Totta kai solidaarisuudesta yhteisrahoitamme. Me voimme myös edesauttaa hyvien käytäntöjen vaihtoa, mutta joka tapauksessa päävastuu on jäsenvaltioilla. Poik- kriisipoikkeuksen suhteen tästä syystä meillä on ongelmia. Globaalisaatio on yleinen ongelma Euroopan tasolla ja eurooppalainen solidaarisuus totta kai periaatteena on olemassa. Mutta kun puhumme kriisistä, niin monet jäsenvaltiot sanovat, että kriisi on ratkaistava jäsenvaltiotasolla eikä unionin tasolla. En kenties vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta aika on kortilla, joten pääosasto, joka vastaa maanviljelyksestä, saa myös puheenvuoron. Thank you. Um... Kiitos. Ja kiitos kommenteistanne, ne olivat oikein hyödyllisiä. Haluaisin vain mainita yhden pääasian tässä kontekstissa. Nimittäin miksi me halusimme yhteisen asetuksen, jossa on eri sääntöjä eri aspekteja varten. Me saimme tämän valtuutuksen budjettiehdotuksesta ja siinä oli kyse, että kyse siitä, että laajennetaan apua maanviljelijöihin, jotka kärsivät globalisaatiosta. Kun lyömme tämän nyt yhteen EGR-ehdotuksen kanssa, niin voimme käyttää rahastoa ilman, että näitä kahta tarkoitusta erotetaan. Ja me teimme jotakin, joka oli jopa rajallisempaa kuin yleiset laajamittaiset poliittiset suuntaviivat. Tämä aktivoidaan, tämä mekanismi vasta silloin, kun kriisi, kriisi on todellinen, eikä tässä ole kyse mistään, mistään helposta tuesta. Tämä tuki on hyvin kohdennettua. Tätä tukea annetaan toimeentuloon menetyksen tapauksessa ja jotta maanviljelijä voi sopeutua tilanteeseen, muuttuvaan tilanteeseen. Tämä kohta viisi on omistettu maanviljelijälle, tai tämä 2,5 miljardia on omistettu maanviljelijälle, mutta tämä ei tarkoita sitä, että koko summaa käytettäisiin. On, voi olla monia vuosia, jolloin ähm, maanviljelyala ei tarvitse ollenkaan tätä tukea. Sitten nämä vuorovaikutustutkimukset äh, tai vaikutusarviot, jotka, jotka mainitsin, yksi niistä julkaistiin viime viikolla ja se on hyvin yksityiskohtainen. Olen varmasti teidän sihteeristöllänne jo ö, välittäneet linkin tähän vaikutusten arviointiin. Siinä puhutaan vaikutuksista maanviljelyyn, palvelualaan ja teollisuusalaan ja eri näiden äm, alojen sisällä erotellaan myös eri kategoriat, joten voisin kyllä suositella, että tarkastelette tätä vuorovaikutusarviointia tässä. Nä, Mm, tietysti tässäkin asiakirjassa on eri näkökulmia. Kiitos paljon. Kiitos. Näin olemme saaneet tämän kokouksen päätöksen. Kiitän tulkkeja, että he suostuivat tekemään yliaikaa työtä ja, ja muistutan teitä meidän seuraavasta kokouksestamme 5. joulukuuta iltapäivällä. Kiitos.